So, dear colleagues, six past nine. We should start. No niin, hyvät kollegat, kello on kuusi yli yhdeksän. Meidän pitäisi aloittaa. Ensimmäinen asia esityslistalla on kohta kymmenen yhteistyötä vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasujossa koskeva Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välinen sopimus. Tämä liittyy tietenkin myös tähän kokonais kuvaan uusien suhteiden käynnistäminen Uuden-Seelannin kanssa. Ja esittelijämme tässä asiassa on Daniel Kaspari ja annan hänelle nyt puheenvuoron. Ja, ja. Eh, eh. Hyvä, Ben, kun sinä aloitit englanniksi, minä jatkan englanniksi. And as you know... Ja niin kuin tiedät, tämän vuoden lokakuussa Euroopan parlamentti julkisti suosituksensa vapaakkaupasopimuksen solmisesta Unsenanin kanssa uuden nykyaikaisen ähm, laajalaisen äh, vapaakkaupasopimuksen laatimista ja sitten olemassa olevien kahdenvälisten kauppa- ja investointisuhteiden syventämisestä 8,1 miljardia euroa oli kauppavaihdon suuruus Unionin välillä viime vuonna kumpikin osapuoli on jo sopinut siitä, että luodaan turvallisempi kaupoille, kaupallisesti välisempi tulliympäristö allekirjoittavan sopimuksen Uudensan ja EUn välillä yhteistyössä tulliasioista vastaavasta yhteistyössä tämän vuoden heinäkuun kolmantena päivänä, mikä on askel suhteiden syventämisessä kaupan alalla. EU on jo tehnyt 75 sopimusta kahdenvälisestä hallinnollisesta tuesta tullikysymyksessä muun muassa sellaisten maiden kuin Korea, Kanada, Hong Kong, Yhdysvallat, Hong Kong, Kiina ja Japani, joita nyt on aika siis saada tällaisen myöskin luotettavan kumppanin kanssa, kuten Uusi-Seelanti. Keskustelemme tästä asiasta saadaksemme parlamentilta suostumuksen tähän. Ydinkysymykset ovat ne, että tällä pyritään edistämään laillista kauppaa luomalla ennustettavissa olevaa vaihtoa mahdollistamasta tiedonvaihtoa tuliviranomaisten välillä, niin että voidaan auttaa uusien välineiden käyttämisessä ja lisätä olemassa olevien välineiden tehokkuutta. Pyritään myöskin edistämään yksinkertaisia välineitä, joilla voidaan säästää rahaa, luoda paremmat tulijärjestelyt ja myöskin parastamalla yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia talouden toimijoille kummallakin puolella. Rikkomukset tulilainsäädäntö kautta pyritään estämään tällä tavalla myöskin estämään se, että ihmiset eivät toisi Euroopan markkinoille haitallisia tuotteita. Pyytäisin teiltä tukea kollegat, että sitten suostumuksen tälle sopimukselle niin, että voidaan mahdollistaa läheinen, tehokas yhteistyö tuliviranomaisten kesken, joka voi vahvistaa ja syventää suhteitamme uuden Selanin kanssa. Kiitos. Dankeschön. Paljon kiitoksia. Todellakin tämä pieni eh, söpö maa sitä pitäisi tässä tukea. Mitä SND eh, tässä sanoo? Ole hyvä. Niin, Hyvää huomenta. Tämä asia on ollut pitkään neuvostossa jumissa. Olen iloinen siitä, että tänään keskustelemme siitä ja pian äänestämme. Tämä sopimus, kun on kyse tullimenettelyistä Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin kanssa, sen pitäisi siinä auttaa ja tehdä menettelyistä joustavampia. Sen pitäisi olla kuitenkin erityisesti merkki paremmasta ja yhteistyöstä Uuden-Seelannin kanssa ja Uusi-Seelanti on meille luotettava kumppani Tämän näemme myös vapakauppaneuvotteluissa. Tässä sopimuksessa on vastavuoroisesta avusta tullialalla, sen parantamisesta ja myös siitä, että löydetään oikeudellinen puitteisto yhteistyölle. Tavoitteet ovat seuraavat. Ensinnäkin helpotetaan laillista kauppaa ja varmistetaan tuotantoketju tällä tavoin voidaan helpottaa tuotia vientiä Uuden-Seelannin ja Euroopan välillä. Sitten myös oikeudellisten sääntöjen edistäminen ja tiedonvaihdon lisääminen, koska sillä on merkitystä ei vain tullilainsäädännön soveltamisessa, vaan myös kun tutkitaan lain rikkomuksia. Sitten on taettava myös kansalaisten oikeudet ja teollisia tekijän oikeuksien suojaa on parannettava. Tämän sopimuksen kautta halutaan myös parantaa uusien tullimenettelyjen tutkintaa ja arviointia, jotta tullimenettelyt voidaan toteuttaa paremmin. Pitäisi myös vaihtaa parhaita käytänteitä ja järjestää koulutusta. Pitäisi olla myös henkilövaihtoa, jotta voitaisiin var- varmistaa ja keskustella erilaisista kokemuksista. Ja täällä Euroopan parlamentissa meillä on vain hyväksyntämenettely, joten en näe mitään syytä sille, miksi emme hyväksyisi tätä päinvastoin. Suhteiden ja yhteistyön syventäminen on tarpeen, jotta kaupankäynti Uuden-Seelannin kanssa helpottuu. Kiitoksia. Ja. Kiitos ja ECRstä Emma McLaughlin. Good morning, Chairman. All right. Huomenta puheenjohtaja, tulinkin juuri ajoissa. Tänä aamuna puhun kollegani eh, David Kababanin tilalla. Hän on ryhmämme tämän aiheen esittelijä. Olemme tyytyväisiä tähän sopimukseen ja, euro- ja uusi selonteko on korkealla prioriteettilistan aikana, kun aloitte, odotamme vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittamista. Tämä on oikein oikein ajoitettua. Voisimme vielä vahvistaa yhteistyötä ja vahvistaa kauppaa e, puuttumalla tuulilainsäädäntöön ja alailliseen tavaroiden lukkumisen EUn ja uuden sellainen kumppanuus on oltava vahva. Tarvitaan kunnon järjestelmä, kuten vastavuoroinen e, teknisten todistuksien hyväksyminen – SPS-ekvivalenttien hyväksyminen, uudet standardit, kaikki tämä on muodostaa vahvan perustan, jolle voimme rakentaa vahvimpia ja syvempiä kauppasuhteita. Ja, ja sitten kun vapakauppasopimuksesta neuvotellaan, sen pitäisi olla aika helppoa ja suhteellisen nopeaa. Thanks a lot, short and precise as always. Kiitoksia oikein paljon, lyhyesti ja ytimekkääksi, kuten aina. Ja sitten edustaja Buchner vihreistä. Ehkä minä voin olla vielä lyhytsanaisempi. Sopimus on varmastikin hyvä asia, sitä voi tukea, mutta haluaisin vain esittää lyhyen huomautuksen. Kun matkustaa uuteen Seelantiin, niin ensimmäinen, minkä huomaa, on se, että aika ajoin oudolla tavalla kuulee kysymyksen siitä, tuoko mukanaan tiettyjä tavaroita, jotka vaarantavat turvallisuutta. Minulla kysyt, olivatko minun kenkäni puhtaat. Das denn... Mutta se oli minusta aika outoa, koska on todellakin eläin- ja kasvilajeja siellä, joita oli missään muualla. Ja se, että tuo mukanaan pieniäkin tavaroita tai pieniäkin jotakin pientä, sekin voi vaarantaa tämän kasvuston. Haluan muistuttaa näistä linnuista, jotka rakentavat pesänsä ja hautavat maan, maan pinnalla. Tämä voi olla vaarantaa niiden turvallisuuden. Tässä todellakin pidetään suuressa merkityksessä sitä, että vapakaupan puitteissa tietenkään sitten tätä ei vaurioitettaisiin. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä minulla ei ole. Sitten antaisin komissiosta Radwayfille taksut pääosastosta. Hän on yksikön päällikkö puheenvuoron. Ja ehkäpä voi sitten antaa hieman käytännön esimerkkejä. Minähän olin valtuuskunnan kanssa myöskin Uudessa Seelannissa. Meillä oli vähän erilaisia lähestymistapoja. Rabuner mainitsi yhden niistä. Niin mielestäni kuitenkin järjestelmä siellä vaikutti erittäin hyvin kehittyneeltä. Missä siellä oikein tarvitaan hallinnollista apua? Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? minun näkökulmastani Uuden-Seelannin hallintokapasiteetti oli täysin kehittynyt. Herra Grave. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Oikein hyvää huomenta. Puheenjohtaja, esittelijä ja hyvät valiokunnan jäsenet. Voi puhua lyhykäisesti. Te kaikki jo tässä esittelitte aika hyvin sisällön ja edut, joita tähän uuteen sopimukseen uuden Seelannin kanssa liittyy. Kuten tiedätte, Uusi-Seelanti on meille hyvä kumppani, on tärkeää vahvistaa yhteistyötä kyseisen maan kanssa. Tällä sopimuksella tietenkin pyritään siihen, että vahvistetaan, parannetaan kahdenvälistä yhteistyötä, mutta tiedätte varmasti, että Uusi-Seelanti on hyvin tunnettu ja kunnioitettu, luotettava toimija tulli asioissa, eri kansainvälisissä järjestöissä yli, yhteistyön kehittämisellä voi olla siis vaikutuksia laajemmalti kuin ainoastaan kahdenvälisiin suhteisiin tämän maan kanssa. Mitä tulee näihin asioihin, joista tätä puhuttiin koskien uuden seelannin tullihallinnon toimintakapasiteettia, niin voin vahvistaa, että se on varsin pätevä ja tehokas hallinto koneisto ja uuden Seelannin tilanne tietenkin, niin kuin täällä sanottiin, varmasti britti perinne vaikuttaa uuteen Seelantiin ja nämä terveys- ja kasvinsuojelutoimet, SPS-toimet ovat varsin pitkälle kehittyneitä. Tietenkään tämä ei ole ainoastaan tulliasia. Toki hallintokin tähän, tässä asiassa on mukana, mutta on selvää, että mitä voimmekaan tehdä siis niin, että voisimme tehdä yhteistyötä tavaroiden tuonnin vienen, viennin osalta voi vaikuttaa paitsi tuloihin, myös turvallisuuteen, terrorismin torjuntaan esimerkiksi, tai tuoteturvallisuuteen – Sehän on kaikkialla maailmassa muodostunut tullihallinnon lippulaivaksi ja Uudessa Seelannissa voidaan vain hyötyä näistä kokemuksista. Kiitoksia. Aber die Frage von Steuervermeidung. Mutta sitten tämä kysymys veronkierrosta, veroparatiiseista ei tule tässä katetuksi, vai? Chair, that's another matter. We are not puheenjohtaja, tämä on toinen asia. Tässä me emme käsittele verokysymyksiä, vaan tullikysymyksiä. Veron välttely on asia, joka kuuluu toisille kollegoille ja siksi en valitettavasti voi ottaa mitenkään kantaa tähän asiaan. Mutta sekin olisi ollut kiinnostava kuulla. Edustaja Kaspari, onko kommentteja? Ähm, Haluan kiittää kollegoja kannanotoista ja myöskin komissiota. Me tulemme nyt valiokunnassa tarkastelemaan tätä asiaa. Olisi tietysti jännittävää, jos tulisi vielä lisää kommentteja ulkopuolelta siltä varalta, että jotakin on unohtunut meitä. Ja odotan tulevia viikkoja. Minäkin odotan tulevia viikkoja. Ja mietintö luonnoksesta keskustelemme tammikuussa ja sitten todennäköisesti 20. helmikuuta äänestämme asiasta. Kiitoksia keskustelusta ja sitten menemmekin jo esityslistan kohtaan 11. Tämäkin on hyvin jännittävä aihe. Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen. Juuri tänään, kun keskustellaan rakennerahastojen tulevaisuudesta, tämä on erityisen merkittävä aihe. Ja me tässä laadimme lausunnon budjettivaliokunnalle. Meidän esittelijämme on edustaja Fandekamp, mutta hänen täytyy tänään olla liikennevaliokunnassa paikalla ja siksi hän on pyytänyt TPPn koordinaattoria kertomaan meille hänen kantansa ja siksi ennen Kode Livelle puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Niin, anteeksi. Luultavasti te olette jo nähneet tämän lausuntolo- mietintöluonnokseen ja nämä kuusi kohtaa, jotka ovat tärkeitä esittää esittelijälle, ne luen täällä. Ne ovat minulla englanniksi, joten luen englanniksi. First, la. Juuri viime viikolla Euroopan parlamentin puhemies esitti keskustelua äh, Saksan FAZ-sanomalehdessä siinä, että kun EU-budjetteja laajennetaan, joka johtuu suurista rahoitushaasteista, joka toteutuvat lähitulevaisuudessa. Tämä varsinkin asia, on jo puhuttu sitten. Käynnissä oleva keskustelu omista varoista on johtanut budjettivaliokunnan laatimaan oma-aloite mietinnön EUn omien varojen järjestelmän uudistamisesta. Ja kansainvälisen kaupan valiokunta antaa tähän oman lausuntonsa. Tässä lausuntoluonnoksessa esittelijä on esittänyt kohtia, jotka ovat yleisesti merkittäviä, ja sitten sellaisia, jotka lähemmin koskevat kansainvälisen kaupan valiokuntaa. Yleisesti ottaen <clears throat> oman omien järjestelmä, sen uudistamisen tulisi yksinkertaista nykyistä järjestelmää ja tähdätä siihen, että syntyy menosäästöjä jäsenvaltioille ja tämän kautta myöskin vähentämään verotaakkaa koskee kansalaisia. EUn riippuvaisuus kansallisista maksuista, jotka perustuvat alv ja BKTL, tulisi tutkia. Ja mahdollisuus kestävyydelle ja tullimaksuihin, joka koskee tavaroiden palveluiden kauppaa, sitä voitaisiin tutkia niin silloin, kun tämä perustuu päästöihin, miten se täyttäisi Pariisin sopimuksessa tehdyt sitoumukset. Pitäisi myöskin katsoa, että tämä voisi edistää EUn budjettia. Se, että tulijärjestelmää tulisi optimoida, koska vapakauppasopimukset voivat vähentää perinteisiä omia varoja. Looks forward to work esittelijä odottaa mielenkiinnolla yhteistyötä kollegojen kanssa tässä valiokunnassa tästä, tässä asiassa, niin että saadaan laajapohjainen yksimielisyys lopullista lausunnosta lähiviikkoina. Kiitos. Thanks a lot. Herzlichen Dank. Kiitoksia oikein paljon. Sydämelliset kiitokset. Ja sitten annan varjo esittelijöille puheenvuoron. Joachim Schuster SND-ryhmästä. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä tämän lausunnon parissa ja monissa asioissa tulemme olemaan samaa mieltä. Ähm, me olemme kaikki sitä mieltä, että omien varojen järjestelmä on uusittava äh, kolmesta syystä. Äh, EUn rahoitustarve lisääntyy jatkuvasti. EUlla tulee yhä enemmän uusia tehtäviä, joiden pitäisi näkyä myös tulopuolella. Ja äh, osittain nämä ovat menoja, jotka liittyvät suoraan kauppapolitiikkaan tai hyvin läheisesti kauppapolitiikkaan politiikkaan, esimerkiksi eri raho- investointirahastot Afrikalle ja muut. Sitten Brexitin jälkeen EUn tulopuoli pienenee huomattavasti ja tämä tuo uusia talouspolitiikkaa poliittisia, finanssipoliittisia haasteita ja siksi, jos haluamme jatkossakin harjoittaa menestyksekästä kauppapolitiikkaa, niin se kertoo, että tullitulomme eh, pienenevät, koska yksi kauppapolitiikan tavoitteitahan on myös tullien pienentäminen. Siksi me emme tarvitse pelkästään omien varojen järjestelmän uudistusta, vaan myös sen laajentamista. Sillä pidän erityisen kiinnostavina korkean tason asiantuntijaryhmän ehdotuksia, jotka ehdottavat uusia omia varoja, erityisesti siellä, jolloin syntyy uusia resursseja eurooppalaisen toiminnan kautta, uutta lisäarvoa eurooppalaisen toiminnan kanssa ja samalla parantaa sisämarkkinoiden toimintaa tässä siis on kyse erityisesti verokysymyksi, yhteinen yritysvero tai koordinointi yritysveron parissa on yksi esimerkki. Toinen asia, jonka aiomme ottaa tähän mukaan, joka menee vähän pidemmälle kuin mitä esittelijä tähän mennessä on sanonut, on se, että meidän haluaisimme poistaa kaikki mahdolliset alennukset, jotta tämä järjestelmä olisi mahdollisimman yhtenäinen ja mutta tämä on mietinnössäkin jo haluamme panna täytäntöön paremmin EUn tullijärjestelmän sisältämät e, ehdotukset, jotta pystyisimme veronkiertoa torjumaan. Näen paljon samankaltaisuuksia, yhtäläisyyksiä tässä nyt jo. Odotan jo kovasti keskustelua ja uskon, että lopuksi tulemme laatimaan oikein hyvän lausunnon omien varojen järjestelmän uudistamisesta. Kiitoksia, herra Buchner vihreistä. Olen olennaisimmista asioista tässä luonnoksessa yhtä mieltä. Yhden pienen asian haluaisin kuitenkin mainita. Kohdassa neljä sanotaan, että tulli tai vero, että siinä tulisi kestävyys ja päästöt ottaa huomioon. Tämä mahdollistaa järjestelmän, jota me jo vuosia sitten olemme ehdottaneet koska tämä sertifikaattijärjestelmä hiilidioksidin osalta, joka meillä on, sitä voidaan täydentää maksuilla, jotka liittyvät esimerkiksi energian tuontiin. Haluaisin muistuttaa siitä, että me vuodessa 400 miljardin euron edestä tuomme energiaa tuotantoon tarvittavaa tarvittavia aineita ja meidän täytyy katsoa, miten paljon tämä johtaa ilmaston tuhoamiseen, mikä on nyt olennaista ja tämä olisi hyvä lähestymistapa, joten olen esittelijän kanssa siinä eri mieltä, että tämä kaikki pitäisi entää pelkästään EUn tuloihin. Minusta tämä pitäisi soveltaa, tätä pitäisi soveltaa kohdennusten niihin, eh, niihin kohteisiin, joiden kautta voidaan parantaa tilannetta ympäristön ja ilmaston osalta. Sydämelliset kiitokset. Sitten annan komissiolle puheenvuoron. Luca De Carli äh, kaupan pääosastosta. Myös haluaisin tämän kohdan neljä nostaa esiin. Mehän jo pitkään olemme keskustelleet mahdollisista veroista tai hiilidioksidiverosta tuonnille. Ehkäpä kaupan pääosasto voisi vähän vielä kertoa siitä, millaisia mahdollisuuksia se näkee erityisesti VTO-sääntöjen puitteissa, kuinka paljon liikkumavaraa meillä on tai missä kohdin meillä ei ole liikkumavaraa, että voisimme vähän tarkemmin tämän asian rajata. Tämä on kyllä tärkeä kysymys, jotta saisimme aikaan tasa-arvoisen pelikentän ja sitten kaupan suojatoimet eivät ole vakaa tulo lähde, mutta sitten olisi kyllä mielenkiintoista tietää, kuinka korkea tuo tulonlähde on ja kuinka paljon vaihteluita siinä on. Nyt annan komissiolle puheenvuoron. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Mä ensiksi haluaisin todeta, että komissio MFFn pohdinta paperissakin toteaa, että olemme vasta, vasta pohtimassa ja, ja tarkastelemassa menoja tulopuolta, joten olemme oikein kiitollisia rakentavista kommentteja tavoitteista. Kysytte kahdesta asiasta. Ne ovat molemmat varsin monisyisiä, joten yritän nyt tässä antamaan hieman yleisiä linjoja. Täällä kysyttiin sitä, että ma- näitä mahdollisuuksia pohdittaisiin. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Tämä koskee hiiliveron sopeuttamista rajalla. Meillä on kaksi tilannetta. Ensinnäkin nyky-ETSn sopeuttaminen ja hypoteettinen poliittinen uusi järjestelmä koskien kotimaista hiiliveroa, joka perustuu hiilijalan jälkeen kullakin tuotteilla. Jos katsotaan nykyjärjestelmää, ETS, päästökauppajärjestelmää, niin sitähän ei ole rakennettu veroksi, vaan kyseessä on järjestelmä, jossa tuottajien on ostettava päästölupia ja niitä voidaan saada vapaasti tai huutokaupalla, mutta tämä ei ole mikään vero, vaan se no, kuuluu eh, tähän tuotannon sääntelyyn. Tässä on erityisiä haasteita, kun tämä eh, sopeutettaisiin tuotuja tarvikkeita varten ALV esimerkiksi eh, otetaan sekä kotimaista tuotannosta että tuonnista. Jos ajatellaan ETSn rajasopeutusveroa, niin ei ole, on epäselvä mikään kotimainen vero ja mikä oli siis ekvivalentti, jota voitaisiin verottaa tuonnista. Teoreettisesti varmaankin kaikki olemme yhtä mieltä, että voidaan, on mahdollista erottaa toisistaan se, miten tuota on tehty EU-sisällä tai ulkopuolella. Tästä on eri, eri esimerkkejä lainsäädännössä. Esimerkiksi uudistuva energia direktiivin kohdalla on kestävyyskriteereitä polttoaineita varten. Samaan aikaan meillä on järjestelmä, jossa jäljitetään niin hiilisisältö ja hiilijalanjälkö EUn sisä- ja ulkopuolella koko tuotantoketjussa eri tuottajien kohdalla eri energialähteistä. Tämä saattaa tuoda merkittäviä haasteita hallinnolle ja hiilidioksidi, hiilijalanjäljen laskemiselle. Nämä ovat hyvin monimutkaisia kysymyksiä. Tässä on nyt kuitenkin alkuun jotakin erotteluja, ja, ja me tuossa siitä onkin keskusteltu. Ja sitten tästä TDistä, näistä kaupan tuo, suojatoimista kaikissa päätöksissä todetaan, että, että kauppapoliittisen päätösten tulot ovat aina omia varoja, tuulit, kaikki tuulit, joita kauppapolitiikan kautta kerätään, kerätään niin päätyvät omiin varoihin. Tämä pätee näihin kaikkiin teille koskee vain pientä määrää tuontia, 1-2 prosenttia. Yleisesti ottaen näistä kaupan suojatoimista tulevat tulot ovat 1-2 prosenttia. Mutta tulleista on useita pieniä osia. Joka tapauksessa tulleista kerättyjen tulojen määrä on aika vakaa 15-20 prosenttia kaikista omista varoista, eli suhteellisen pieni. Kuitenkin verrattuna ALV, tietenkin tämä BKTL-osuus on kaikkein suurin. Kiitoksia. Uh, Kiitos oikein paljon. Trilogimme, meillä on trilogi kaupan suojatointen uudistamisesta, joten voimme lisätä tuleja niin, että saamme aikaan paremman tilanteen omien varojen suhteen. Yksi kysymys, Joachim. Niin nämä hyvät kaupan suojan toimet eivät tuo mitään tuloja, koska silloin ne vaikuttavat niin, että ei synny mitään tuloja. Um, by the way, uh, the Muuten, aikataulu. Onko se vielä voimassa niin, että voimme odottaa toukokuussa ehdotusta uusista monivuotisista rahoituspuitteista ja uusista ehdotuksista omista varoista? The line is in the spring. Kyllä, ymmärtääkseni eh, tämä aikataulu on toukokuussa, mutta komission työohjelma on julkaistu vähän aikaa sitten ja se saattaa olla siinä. Kiitoksia oikein paljon. Kuude live. Vielen dank. Kiitokset esittelijän nimissä oikeastaan näen, että tässä on tällainen tekninen kysymys miten komissio tekee ehdotuksensa omista, omista varoista liittyvistä tuloista, mutta meidän poliittisesti vielä tärkeämpää on psykologia. Luotetaanko Euroopan unioniin? Tämähän merkitsee sitä, että komissio personifioituu. Pystyykö se luomaan järkevän järjestelmän, jossa ovat omat tulot? Se merkitsee sitä, että täytyy ottaa käyttöön jotakin veroja muodossa tai toisessa ja onko tämä nyt jonkinlainen Pandoran lippaan avaaminen. Tämä on asia, joka julkisuudessa voi olla hyvin vaikeasti käsiteltävä. Komission tulisi nyt jo etukäteen valmistella eh, kommunikaatiostrategiansa niin, että tämä viesti saadaan menemään oikein perille. Schön, ich denke auch die politische Niin, kiitoksia. Minäkin uskon, että omien varojen poliittinen toteuttaminen on keskeinen kysymys jäsenvaltioissa. Voiko siihen edes Äh, puuttua, niin että kyllä, ehkä tämä on mahdollisuus, jos saa uusia tehtäviä, rajavalvontaa, ähm, äh, pelastustoimia ja niin poispäin, jos me sitten osoitamme, että siihen tarvitaan äh, omia varoja, mutta se pitää myös oikealla tavalla ihmisille tiedottaa. Sydämelliset kiitokset. Tarkistusten jätön määräaika on ensi viikolla 27 marraskuuta kello 18 ja sitten me voimme äänestää tästä lausunnosta tammikuussa. 22. tai 23. päivä. Kiitos, sydämeistä kiitokset. Me olemme nyt edenneet hyvin nopeasti, eikä minulla nyt oikein ole myöskään mahdollista siirtää mitään Äh, esityslistan kohtaa tähän väliin. Ainoa, mikä olisi mahdollinen, olisi tämä seurantaryhmien toiminta. En tiedä, onko joku esittelijöistä täällä. No, tämä tarkoittaa, että meillä on nyt sitten 20 minuutin tauko.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

So dear colleagues, please take your seat. Niin kollegat pyytäisin istuutumaan. Okay, so. Ennen kuin aloitamme yksi ilmoitusasia. Moisa on siirtynyt pois sosiaalisten demokraattien ryhmästä ja nyt hän on sitoutumaton. Ja tästä syystä sosiaalisten demokraattien jäsenmäärä on nyt vain 90 sijaan. Aloitamme äänestysjakson, mutta ennen sitä teemme koeäänestyksen, niin että kaikkien varmaan laittaisin, kannattaisi laittaa nyt kortti koneeseen, avaan koeäänestyksen. Stand And I will close. Ja Päätän äänestyksen. Hyväksytty. Good. Then we start. Sitten aloitamme äänestykset kohdalla 12, joka on kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa. Mietintö on Maritje Schakelta. Aloitamme. Ennen kuin aloitamme äänestykset, haluaisin ilmoittaa, rouva Andri Kiene on allekirjoittanut 22 eh, tarkistusta, jotka Rova Reding on tehnyt. Ne on merkitty äänestyslistaan, mutta niitä oli merkitty itse tarkistusasiakirjaan. Joten paljon tarkistuksia, joita siis myös Rova Andikiene on tukenut. Tässä kaikki, mitä minulla olisi sanottavana, ja sitten aloitamme. Tarkistuksella 66 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 67 puolesta, vastaan, tyh, tyhjää, hylätty. 68 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 70 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 79 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mahdollinen lisäys. Tarkistus 97 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tar- lisäys, tarkistus 96 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Lisäys 96, äänestys alkaa. And vote is closed. Äänestys päättyy. Se hylättiin. Tarkistus 102. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta anteeksi raukeaa 106 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 14. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 130. Äänestys alkaa. And vote is closed. Adopted. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten monet tarkistukset raukeavat. 135 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta Niin, rauhallisesti. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 4, 2 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta Anteeksi. Palaamme takaisin 141. 141 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt 142. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Ensimmäinen osa 142. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 143 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 1, 4, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 4, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 5, 0 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 1, 5, 0. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi viisi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on suullinen tarkistus kansanpuolueelta. Tämän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan se. Suullinen tarkistus 158. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pyydän, että sitten kätenne. 159 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 161 puolesta vastaan. Tyhjää 159 uh, käsittääkseni hyväksyttiin, eikö hyvätty? 59. Tarkistamme 159. Puolesta tarkistetaan. Tehdään se koneäänestyksellä. 159. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Se hyväksyttiin. Nostakaa kätenne. Muuten tämä on hiukan vaikeaa. Jos vain vastaaneet nostetaan, vastaaneet nostavat kätensä, syntyy väärä vaikutelma. Yksi, kuusi, nolla puolesta vastaan tyhjää ylätty. Yksi, kuusi, kaksi puolesta vastaan 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi, seitsemän, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi, kahdeksan, nolla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi, kahdeksan, yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 184 äänestys alkaa. And the vote is closed and is adopted. Äänestys päättyy, tämä hyväksyttiin. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi ja kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta anteeksi,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 Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 27. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 26. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 28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 tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 45 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 40, 47 tarkistetaan. Open. Äänestys alkaa. And the vote. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus S- ja D-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää vielä kerran. Suullinen tarkistus kompromissiin kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Suullinen tarkistus vihreiltä. Uusi johdantosan kappale puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Uusi johdantosan kappale. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on se on, se on hyväksytty. No niin. Sitten tulemme valikuntien lausuntoihin. ensin ITRE. Meillä on nyt yksi ITREn tarkistus, joka on hyväksytty jo tarkistuksella, joka hyväksyttiin aiemmin. ITRE 4 puolesta vastaan vielä kerran, hyvät kollegat. Itre neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Itre kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää. Uskon, että se hyväksyttiin, mutta tarkastetaan. Itre kahdeksan. Äänestys päättyy. Se hyväksyttiin. Itre 12. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 raukeaa. Itre 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 19 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Muut raukeavat, koska me hyväksyimme tarkistuksia. Sitten siirrymme IMKO-valiokuntaan. IMKO 1 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. IMKO 1. Open. the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. IMCO 5, the first part. IMCO 5, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imkoku toinen puoli osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 17. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme Libe-valiokuntaan. Libe 21. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 2 puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty Libe 3 puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty Libe 6 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Live kahdeksan puolesta. Vieläkään Live kahdeksan puolesta. Kyllähän se näyttää käyvän. Vastaan tyhjää hyväksytty. Live 13 puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. Live 13 tarkistetaan äänestys alkaa. ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Libe 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja nyt mietintö kokonaisuudessaan. Koneäänestyksellä äänestys alkaa. Kansanpuolella on yksi liikaa. Ja äänestys päättyy. Laajalla enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut Marit ja Schakelle meidän esittelijällemme. So, now we are moving to our... No niin. Sitten seura- siirrymme seuraavaan isompaan äänestykseen. Kyseessä on käyttötuotteiden vientiä ja niin edelleen koskeva järjestelmä, uudelleen laadinta. 105 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Suullinen tarkistus Mariti Shaakilta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 13 äänestys alkaa. Ja päättyy. Selvästi hylätty. Seuraavana 123, 124 yhdessä puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 125, 126 puolesta vastaan, hyl- tyhjä, hylätty. Mutta tarkistetaanpa tämä kuitenkin vielä. 125, 126 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 8a puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sata viisikymmentä kaksi. Suullinen tarkistus korvaa alkuperäisen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 155, 156 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaanpa tämä. 162. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 23 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 165 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 24 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten neljä, eh, kolme tarkistusta, identtiset tarkistukset puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 13, kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus Kristoff Fjellneriltä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. 208 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 209 puolesta hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjiä Tarkistamme. 210. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjä Tarkistamme tämän. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistamme. 216 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme tämänkin. 218 äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten kahdessa osassa 221 ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä Tarkistamme tämän. Epäselvä. Toinen osa 221 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 2, 3, 3 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2, 4, 3 ja AFET 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. 249 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 253 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Kaksi, viisi, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tämä kattaa siis myös tarkistukset 254 255 identtiset. Sitten seuraavana 256 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 260 puolesta vastaan tyhjiä. Luulenpa, että tämä on hyväksytty, mutta tarkistamme vielä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjiä Luulenpa, että tämä on hylätty, mutta tarkistamme. 626 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 263 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 39. Tarkistammeko? Edellinen 263 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kolmekymmentäyhdeksän puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistetaanpa 39. Äänestys alkaa. Ne päättyy. Hyväksytty. 266 puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistetaan 266. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 292 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Afet 32 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 310 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 315 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Afet 33 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 318 ja 84 sanoo puheenjohtaja. Okay. 317 seuraavana puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 318 ja Afet 84 puheen hyväksytty. 319, 35 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 3, 20 puolesta vastaan tyhjiä. Entäs tässä on D? Puolesta. Two, uh, three. Tarkistetaan 320. Vote is open and the vote is closed. It's adopted. Hyväksytty. 321 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 20a puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 324 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Mahdollinen lisäys tähän kompromissin 21 tar- 326 puolesta vastaan hyväksytty. 328, 329 yhdessä puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylä, hylätty. 330, 331 ja AFET. Ei vaan hetkinen. 330 puolesta. Vastaan tyhjiä, hylätty. 331 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Afet 36 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjiä, Hyväksytty. 340, 341 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 343 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 348 puolesta vastaan tyhjä. tätä olla hylätty, mutta tarkistetaan. 348. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty kompromissi 2a puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 69 puolesta vastaan tyhjiä. Otetaanpa uudestaan. 69 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kolme puolesta. Äh, Afetin kolme raukeaa. Esittelijän kolmonen seuraavana Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 72 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemänkymmentäkuusi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 70, 70 77 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten kompromissi 3a puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten yhtenä kokonaisuutena 152 Tämä jo hyväksyttiin. Oletteko ole varmoja? Hyvä. Sitten tarkistus kuusi. esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Viisi afet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan puheenjohtaja korjaa. 84 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kolme identtistä tarkistusta, 8, 9, 92 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän Afetilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kaksi identtistä puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaanpa. 92 ja AFET 9 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Puheenjohtaja korjaa. Ja tämä olikin Juhana tuossa kappale 30 ja tarkistus 12 Kak- puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten 103 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaanpa 103. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja tässä olikin ensimmäinen osa. And now we are switching. Ja nyt menemme toiseen osaan. Tarkistus 349 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanko? Haluatte tarkistaa? Hyvä on. Äänestys alkaa. Päättyy. Yksi SNDstä on liikaa. Näin. Hyväksytty. Kuten sanoin. Kolme viisi nolla. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 352 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 352. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 353 puolesta vastaan tyhjää hylätty, sanoisin, mutta tarkistetaan. 353 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 354 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 355 puolesta vastaan, Tyhjä. hylätty. 356 puolesta vastaan. Kolme viisi kuusi puolesta Hyvä on. Eli me hyväksyimme 335 ja siksi nämä kolme tarkistusta raukeavat. Ja tämä tarkoittaa, että meidän on siirryttävä sitten tarkistuksen 367, 367 puolesta. Vastaan, tyhjä, hyväksytty. 371. 371 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 374 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. 374. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 375 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 376 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 377 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 380 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 381 puolesta vastaan, tyhjää, Tarkistetaan 381. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 383 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 384 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 386 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 387 puolesta vastaan, tyhjää. Hmm. Tarkistetaan. 387 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 388 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 389 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 390 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 392 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 393 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 394 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 395 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 396 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 398 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 400 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 402 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 404 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 406 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 407 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 408 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Neljä nolla yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 56 raukeaa. Sitten 410 puolesta vastaan tyhjää. Sosiaalidemokraatit eivät reagoi. 410. 410. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty. 57 raukeaa. 4 yksi yksi 411 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraava raukeaa. Ja sitten 415 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten 418 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 419 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa 419. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 422 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 424 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme tästä mietintöluonnoksesta näin muutettuna ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. erittäin suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut Klaus Buchnerille ja neuvottelutiimille. No niin. Sitten annan puheenvuoron esittelijälle. Ja ich möchte gerne das... Minä haluaisin pyytää valtuutuksen suoriin neuvotteluihin neuvoston kanssa. Voisimmeko äänestää siitä? So, uh, the Ähm. Selvä. Pyyntö on, että aloitettaisiin siis saman tien kolmikantaneuvottelut neuvoston kanssa puolesta. Se täytyy tehdä koneäänestyksenä, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Eli me menemme täysistuntoon ja sitten minä odotan, että keskustelun ja äänestyksen jälkeen tarkistuksista saamme mandaatin aloittaa neuvottelut. Hyvä. Sitten menemme esityslistan kohtaan 14. Hyvä varapuheenjohtaja Saifin mietintö EUn kilpailupolitiikasta. Ja ensimmäinen tarkistus on seitsemän puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta ää, 21 puolesta 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 26 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja niin tämä lausunto näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut, edustaja Saifi. Ja sitten viimeinen äänestys tänään on äänestys suullisesta kysymyksestä komissiolle Krimistä ja Sevastopolista. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia oikein paljon tästä pitkästä äänestys sessiosta. Ja nyt jos haluatte lähteä salista, niin lähtekääpä hiljaa. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann machen wir weiter. Punkt 16. No niin, hyvät kollegat, jatketaanpa kohta 16 seurantaryhmien toiminta. Tämä on tärkeä osa meidän valiokuntamme työtä. Meillä oli seurantaryhmä 12. lokakuuta suhteesta Yhdysvaltoihin. Ja siellä oli entinen eh, TTIP-neuvottelija Agneso Garcia Pizero ja myöskin John Clark äm, ehm, oli paikalla agripääosastolla, koska jotkut ongelmat, joita meillä nyt on, oliko se hormonilihasta tai oliveista tai maatalouteen liittyvistä ää, eh, alueista, jotka myös VTO-ministerikonferenssissa ovat merkittäviä, niin me kävimme siellä siis keskustelua. Ja nyt ei vieläkään oikein näytä olevan aivan selvää, mihin suuntaan Yhdysvallat haluavat asettautua, mikä heidän kantansa on. Ja vieläkään ei ole ihan selvää, mitkä tulokset ovat tutkimuksilla, jotka liittyvät kansalliseen turvallisuuteen ja erityisesti 3.2 artiklaan tämä vanha laki, jonka Trump aktivoi uudelleen puuttuakseen terästeollisuuden tilanteeseen. Tämä on nyt auki ja nyt nykyinen tietomme on, että ehkä tammi-helmikuussa saamme tulokseen. Sitten tietenkin käsittelimme kovasti Yhdysvaltojen asennetta ennen Buenos Airesin VTO-ministerikokousta niin, että meidän täytyy ehkäistä se, että VTO edistys karjuutuisi erityisesti mitä tulee vetoomusmenettelyyn tuomareille äh, vetoomuselimessä, että sitä ei äh, jumiteta jatkossa. Joten tämä kauppasuhteista Yhdysvaltoihin. Sitten 17. lokakuuta meillä oli seurantaryhmän kokous Japanista. Paikalla oli pääneuvottelija Mauro Petriccione ja hän kertoi meille keskustelujen tilasta ja nyt näyttää siltä, että sopimus on lähellä loppuun saattamista. Komission jäsenhän eilen puhui myös vielä näistä avoimista kysymyksistä. Sitten 18. lokakuuta oli seurantaryhmä Etelä-Aasiasta. Erityisesti tarkasteltiin Pakistania ja GSP Plussaa. Ja Karim on täällä ja hän kertoo meille tarkemmin asiasta. Thank you very much, uh, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä kokous järjestettiin Pakistanin edustajien kanssa 31. marraskuuta täällä parlamentissa Brysselissä. Tapasimme Pakistanin kauppa- ja tekstiiliministeri Malekin yhdessä yleisen syytteen kanssa Asaf Ali oli kyseessä. Mukana oli edustajia kauppaministeriöstä, Pakistanin EU-lähettiläs ja varajohtaja ja muitakin jäseniä muun muassa Pakistanin kansalliskokouksesta. Vierailu tapahtui juuri ennen keskusteluja, joita tällä hetkellä käydään koskien tätä GSP Plus täytäntöönpanokertomusta, jota komission työstämättä se esitellään meille tänne Euroopan parlamentille ensi vuoden alkupuoliskolla. Ja silloin voimme keskustella tästä aiheesta Pakistanista tällä hetkellä, kun ajatellaan tuonnin arvoa GSP Plus katon alla 70 prosenttia EUn tuonnista asettuu tämän GSP Plus-järjestelmän alle. Me olemme, omalta osaltamme olemme olleet tilaisia Pakistanin lainsäädännön edistymiseen ja ja myös institutionaalisella puolella, mutta merkittäviä ongelmia on vielä jäljellä. Kuolemantuomioiden, lasten oikeuksien kiiduttamisen, eh, lainvalvonnan ja, ja tutkivien ja viranomaisten toimisen korruptio mm, ja muun muassa ilmaisun vapaus ovat ongelmallisia alueita edelleen. Ministeri, joka oli Pakistanista mukana kokouksessa, korosti sitä, että GSP Plus-sopimuksessa ei ole kysymyksessä ainoastaan kauppa, vaan myös eh, sitoumuksista kiinni pitäminen, joka tuo hyvinvointia vaurautta Pakistanin ihmisille. Pakistanin valtuuskunta korosti myös sitä, että meidän on todella katsottava vielä pidemmälle vuonna 2023 jälkeen ja jatkaa yhteistyötä Eli GSP plussan ei pitäisi olla mikään raja kunnianhimoisille suunnitelmille. Ministeriö oli, hu- oli vakuuttunut siitä, että sosiaalinen, yhteiskuntalainen ja kaupallinen puoli etenevät yhdessä käsi kädessä, samalla kuin muillakin sektoreilla edetetään. Erityisiä ongelmia Pakistanissa on muun muassa liittovaltion valvonta, mekanismit, jotka ovat tällä hetkellä olemassa provinssitasolla. Olemme rohkaiset Pakistania provinssitason toimien kurustamisen GSP Plusen jälkeen, mutta nyt pitäisi oikeastaan vahvistaa liittovaltion järjestelmää. Mutta edistystä kyllä tässä on tapahtunut. Olemme merkille, että tarvitaan uutta lainsäädäntöä ja on myös seurattavaa paremmin kansainvälisten sitoumusten täytäntöönpanoa ja kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoa on myös tarpeen monipuolista mm, vientiä ihan liikaa nojaudutaan tekstiilivientiin ja valmis vaatteiden vientiin, mutta mm, todella tuotannon pitäisi monipuolistua. On myös tarpeen parantaa yritysten välisiä linkkejä ja yhteistyötä Pakistanissa ja, ja, ja, ja myös EU-hun sijoittuneiden yhtiöiden välillä. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat kokoukseen. Niin, korostimme sitä, että GSP Plus, plusen kautta yhteistyön vahvistamista tarvitaan mukana on myös kolme kansainvälistä järjestöä, jotka lähetettiin Pakistaniin, ja he totesivat, että tämä olisi oikein tervetullut. Kaiken kaikkiaan itse asiassa tämä oli hyvä mahdollisuus monemmille osapuolille keskustella asiasta, kun valmistellaan ensi vuoden alkupuolella tätä eh, kertomusta, joka meille esitellään kun nyt Etelä-Aasiasta puhutaan, haluaisin vielä kommentoida lyhyesti Sri Lanka, jos puheenjohtajalle sopii, niin siihen ei kauan mene. Haluamme tähän puuttua siksi, että olen, olemme yhä enemmän huolissamme eh, että matkasuunnista viime aikoina Sri Lankaa otettiin mukaan GSP Plus-järjestelmään – ja tuolloin meille pääministerin toimistosta saatiin vakuutteluja koskien näitä tulevia matka ohjeita ja tapasin entisen ulkoministerin eh, täällä Brysselissä ja valitettavasti vaikuttaa eh, siltä, että aika, aika lailla ollaan pakittamassa alunkoperäisistä sitoumuksista, joista pääministeri oli puhunut ja nyt ulkoministeri oli tässä peruuttanut erityisesti äh, pääministeri pääministerin toimistosta vielä vakuutettiin, että ne olisivat voimassa, mutta vielä eilen sain aikaa häiritseviä uutisia EUn lähettilältä Sri Lankasta. Vaikuttaa siltä, että nyt todellakin ollaan perääntymässä sitoumuksista, jotka meille esitettiin. Joten tällä hetkellä tilannetta valvotaan, mutta voi olla, että jossakin vaiheessa olisi tärkeää, että valiokunnassa vielä käytäisiin laajempaa keskustelua tästä mahdollisimman pian. Halusin tästä nyt vain lyhyesti sanoa, että kollegat ovat siitä tietoisia. Kiitoksia oikein paljon edustaja Karim, erityisesti tiedoista Sri Lankasta. Te tiedätte, että ensi vuosipuoliskolla valtuuskuntamme matkustaa Sri Lankaan ja siksi on erittäin tärkeää olla tietoinen tilanteesta. Kiitoksia oikein paljon. Sitten meillä oli valvonta seurantaryhmä Merkosurista. 19. lokakuuta. Sitähän keskustelimme valiokunnassakin pitkään eilen. Sitten 7. marraskuuta oli seurantaryhmä ASEANista ja David Martin puhuu siitä. Thank you, Chair. Yeah. Kiitos. Meillä oli siis tämä tapaaminen tällä kertaa keskittynyt pelkästään Indonesiaan käymme hyvin avointa keskustelua komission kanssa, mutta se oli myöskin melkoinen pettymys, mitä saatoimme kuulla neuvottelujen tilanteesta. Viimeinen kierros oli 11.15. syyskuuta ja näyttää siltä, että Indonesia on jäljessä sitoumuksista, jotka se on aiemmin tehnyt ja näyttää siltä, että tulee vaikeuksia saada sopimus nimenomaan terveys- ja kasvinsuojelukysymyksissä. Ja näyttää siltä, että myöskin on vaikeuksia neuvotteluissa, jotka liittyvät julkishankintoihin, myöskin investointiin osalta myöskin on hidas neuvottelu investointituomioistuimen osalta Indonesia on antanut ymmärtää, että sen täytyy käydä asiasta sisäistä keskustelua, joten se ei pysty edes neuvottelemaan siitä. Tällä hetkellä on yksi myönteinen asia. Tämä koskee IPR, näyttävät myöskin sitä, että valmiita hyväksymään GIT. The negotiation with Australia. Näyttää siltä, että myöskin neuvottelut Australian kanssa ovat käynnissä äh, ja äh, Australian kanssa jo ja, ja näyttää sitä, että Isonian, Indonesian kiinnostunut on suuntautunut enemmän siihen suuntaan tällä hetkellä, mutta 2018 pyritään jatkamaan neuvotteluja, mutta mitä komissio viimeksi kertoi meille, näyttää siltä, että se, että tulossa saataisiin vuonna 2018 aikaan, olisi hyvin optimistista. Uh, David, and then we had a uh, monitoring group, uh, group. Kiitoksia David, ja sitten meillä oli seurantaryhmä Brexitistä. Uh, Mm, meillä oli tämä VTO-konsultaatio äh, näistä äh, tullitariffi, kiintiös, äh, muokkauksista. Valitettavasti me ei pystyneet käymään tästä, koska Trade-pääosasto ei hyväksynyt kutsuamme. Keskustelimme sisäisesti hyvin paljon tästä. Loppujen lopuksi meillä tulee olemaan keskustelu valiokunnassa varsin pian. Tähän päättyy kohta 16. Ja 17 on Kariforum EU-parlamentaarisen valiokunnan kokous. Ja annan Davidille puheenvuoron niin, että hän voi lyhyesti kertoa tästä kokemuksesta. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Yritän puhua ihan lyhyesti, mutta on hyvä Äh, ennen kuin mennään tähän asiaan, muistuttaa kollegoita siitä, että tämä koko valiokunta on olemassa valiokuntamme takia, kun hyväksyimme Kariforun kumppanuussopimuksesta, sovimme, että meidän täytyy valvoa tätä äh, talouskumppanuussopimusta, ja minä olin esittelijänä silloin Kariforun äh, talouskumppanuussopimuksessa, ja seuranta on kummaltakin puolelta pettymys. Tämä oli vasta kolmas äh, parlamentaarisen sekavaliokunnan äh, kokous. Äh, me, me ole tavanneet neljään vuoteen. Me tavasimme Trinidadilla ja Tobagolla ja meillä oli hyvin suoria keskusteluja. Jotkut näistä keskusteluista olivat hyvin kuumia ja tiukkoja. Kariforum niin puoli ei usko, että EU on tehnyt riittävästi auttaakseen heitä taloudellisesti pääosin ja siinä, että voitaisiin sopeutua talouskumppanuuteen meidän piti sanoa heille, että kaikki nämä määrärahat, jotka ovat tarjolla, niitä on alikäytetty. Emmekä voineet ymmärtää sitä, että he sanoivat, että he haluavat enemmän määrärahoja ja sitten se todellisuus, että Karibian investointirahasto, Aid for Trade-rahasto, kaikki nämä rahastot ovat alikäytettyjä Karibian alueella. Eli me sanoimme heille, että jos haluatte saada enemmän määrärahoja, niin ensin teidän todistettava, että käytätte se se, mitä teillä jo on käytettävissänne. Ja sitten se, mikä minua yllätti, oli, että vaikka me olemme neljä vuoteen tavanneet, niin monet niistä kysymyksistä, joista keskustelimme, olivat samoja kuin joista keskustelimme aikaisemmin. Yksi sisäinen kysymys, joka vielä kovasti hermostuttaa heitä, ovat nämä maksut, jotka liittyvät Ranskan merentakaisiin alueisiin. Tämä on kilpailun vääristymistä tämä ärsyttää. Ja monet Karibian valtiot joko poliittisen tahdon puutteesta tai hallinnollisen kyvyn puutteesta kysyin, kummasta on kyse, ja sain vastauksen, että kummatkin riippuu aina maasta, niin poliittisen tahdon puutteesta he eivät ole näitä tariffin alennuksia panneet täytäntöön, joita jotka olisi pitänyt tehdä. Osittain se johtuu siitä, että ole hallinnollista kykyä tehdä näitä muutoksia, mutta Karibian osapuoli on jäljessä omien vaatimustensa täyttämisessä, talouskumppanuussopimuksen asettamien vaatimusten täyttämisessä. Kuitenkin meillä oli yhteinen toimintasuunnitelma 2015 ja toivomme, että edistystä tapahtuu maantieteellisten merkintöjen ja maatalouden suhteen, vastavuoraisten tunnistamisen ja palvelujen suhteen. En halua liian negatiivinen. Kyllä tässä nyt jonkinlainen mm, hyvä vire on. Yksi asia, jossa voimme löytää yhteistä maaperää, ovat maatieteelliset merkinnät, koska me usein ajattelemme, että me olemme niitä, joiden maatieteellisiä merkinnöitä täytyy suojata. Mutta Karibialla yritetään kovasti löytää ja kehittää erikoistuotteita. He haluavat suojata näitä erikoistuotteita. Tekevät tämän jo esimerkiksi teen ja muiden tuotteiden suhteen. Kävimme Kaakaon tutkimuslaitoksessa. He yrittävät kaakaon nimi kaakaon luokitella vähän samalla tavoin kuin viinit luokitellaan. He haluavat mm, tilakohtaisia kaakaohemerkintöjä ja Trinidad esimerkiksi esitteli noin puolitusina huippukokkia, jotka haluavat käyttää heidän kaakaotaan. Ja tämä kaakao maksaa huomattavasti paljon enemmän kuin tavallinen kaakao. Heillä on näitä erikoistuotteita, joita he haluavat kehittää. Kuitenkin valvonta ei ole ollut riittävän hyvää eh, talouskumppanuudessa, eikä edistyskään ole ollut tarpeeksi hyvää, mutta poliittista tahtoa on kummallakin puolella, että tästä tulisi toimiva. Niin. Eh, paljon aikaa on kulunut hyvän tuloksen saamiseen, mutta he kyllä varmaan tietävät sen. Onko kysymyksiä, onko kommentteja? Ei näytä olevan. Kiitoksia oikein paljon. David. No niin. Sitten me pidämme ihan lyhyen tauon. Kahden minuutin kuluttua toivottavasti komissaarimme Moskovici tulee paikalle ja me keskustelemme ulkosuhteiden taloudellisesta ulottuvuudesta. Kiitoksia. Kahden minuutin tauko. Niin, hyvät kollegat, aloitetaan esityslistan kohta 18. Ja olen erittäin iloinen, että komission jäsen Pierre Moscovici on täällä. Ja että meillä on nyt sitten mahdollisuus kuulla häneltä vähän enemmän äh, ulkoista taloussuhteista – ja hänen toimistoltaan saimme ehdotuksen kaupasta kulttuurituotteilla ja tämä liittyy tullien ulkoiseen ulottuvuuteen ja tietenkin meillä on valiokunnassamme myös makrotaloudellinen apu useammalle maalle kumppanuusohjelmissamme ja siksi meillä on paljon yhteistä komissaarin kanssa. Olen oikein iloinen, että olet täällä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät varapuheenjohtajat, hyvät jäsenet, olen oikein iloinen siitä, että voin tulla tänne tähän valiokuntaan puhumaan. Tämä on ensimmäinen tapaamisemme ja haluaisin lämpimästi kiittää tämän tilaisuuden järjestämisestä. Minun salkkuuni on talouspuolella ja tullipuolella hyvin kansainvälinen, samoin verotuspuolella, kun kansainvälinen kauppa on tietenkin avain asemassa Euroopan kasvun kannalta ja onkin tärkeää nyt talousasioista vastaavana komission jäsenenä puhua tulleista ne koskevat ulkopuolelta tulevan tavaran käsittelyä ja sillä on merkittävä rooli kansainvälisessä kaupassa. Myös turvallisuus on hyvin tärkeää. Yhä tärkeämmässä asemassa kaupan turvallisuus liittyy voimakkaasti tähän edelliseen salkkuun, niin kuuluu myös veroagenda, siihen kuuluu ulkopuolinen osuus ja se voi vaikuttaa eh, talouskumppaneihin. Tästä keskustellaankin parhaillaan. Olen juuri tullut työkokouksesta, jossa keskusteltiin eurooppalaisesta eh, veroparatiisin mustasta listasta ja haluaisin, että se hyväksyttäisiin ECOFin neuvoston kokouksessa 5. päivä joulukuuta. Haluaisin myös, eh, että siihen otettaisiin mukaan mm, kunnollisia sanktioita Ensin lyhyesti globaalista makrotaloudellisesta tilanteesta, kuten olette nähneet, syysennusteet, maailmanlaajuinen talous, toiminta on nyt parantunut enemmän kuin seitsemän vuoteen nousevilla markkinoilla, varsinkin Kiina on kasvussa Aikaisemmin siitä oltiin huolissaan. Siellä ollaan nyt ylitetty kaikki odotukset. Myös Venäjällä ja Brasiliassa on paremmassa vaiheessa kuin aikaisemmin. Eli BRIC-maat ovat nyt paremmassa tilanteessa kuin aikaisempina vuosina. Maailman lainen kasvu on kiihtymässä. 3,8 prosenttia pitäisi olla vuonna, tämän vuonna ja 4 prosenttia ensi vuonna ja sitä seuraavana, joten Euroopan kasvu, joka on myös vahvaa, 2,3 prosenttia. Se on nyt vahvinta viimeisen vuosikymmenen eh, skaalalla. Ja se on eh, kulkenut kädessä, käsi kädessä työllisyyden kasvun kanssa. Ja näin eh, sen pitäisi pystyä nojautumaan hyvin dynaamiseen globaaliin kasvuun nousemassa talouksissa kasvu on jatkumassa ainakin vuoteen 2019 asti, niin sitten tavaroiden pal- palvelujen kauppa pitäisi kasvaa 4 prosentilla ensi ja seuraavana vuonna aikana. Tämä on paljon suurempi luku kuin mitä arvioimme keväällä. Tässä vähän taustaa, taloustaustaa Mm, tulee nykyisiä aloitteitamme varten tässä valiokunnassa. Hiljattain kiinnitettiin huomiota tulliasioiden niin kansainväliseen yhteistyöhön. Tästä vähän lukuja 2016 yli 300 miljoonaa tulliilmoitusta käsiteltiin, eli 10 mm, sekunnissa ei Euroopan unioni yksinään voi varmistaa ulkorajojen turvallisuuttaan. Meidän pan- tuontimme viet maatimme ovat maailmanlaajuisessa tuotantoketjussa mukana. Ne ovat yhä kompleksisempia. Meidän tehtävä työtä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, niitä saadaan selville petosyritykset ja keskittyä erityisesti valvontaan. Tähän, tätä komissio on strategiassaan ja toimintaohjelmassaan y ehdottanut 2014 vero- ja tullisuunnitelmassa, jossa kehitetään kahdenvälistä kumppanuutta tarkempien kumppaneiden kanssa. Tässä on kahden keskinäistä hallinnosta kansainvälistä yhteistyötä petosten torjumiseksi ja tunnustetaan äh, hyväksytyt taloudelliset toimijat ja yhteistyön pitäisi pohjautua äh, monikeskiselle puitteille ja, ja erityisesti ei se tule toimimaan maailmanlaajuisessa tuuliunionissa. Nykykontekstissa tuloilla on vielä merkittävämpi ja strategisempi asema, koska niiden avulla voidaan myös suojautua kansainväliseltä terrorismilta niin, että estetään terroristiverkostojen kanavien toiminta. Tiedämme, että rikostoiminta islamilainen valtio tai Daesh, koska kyseessä ei mikään valtio, saa rahoitusta muun muassa myymällä Euroopan markkinoilla – merkittävistä arkeologisista kohteista tai luettomasti tuotuja esineitä Euroopan unionissa. Tästä syystä Euroopan komissio viime heinäkuussa hyväksyi asetusehdotuksen, joka edellyttää tullivalvontaa koskien kulttuuriesineitä, jotka ovat riskialttiimpia. Tämän ehdotuksen kautta tulliviranomaiset voivat estää näiden tavaroiden pääsyn Euroopan markkinoille. Mistä oikeastaan on kysymys? Ka- tällaisten, äh, tällaisten asioiden, esineiden äh, tuojien pitää saada lupa. Kyseessä voi olla arkeologisia äh, muistoja tai käsikirjoituksia tai muuta. Tarvitaan sertifiointi, joka takaa laillisen tuomisen. Tähän liittyy toistaiseksi jäljitettävyysongelmia. Haluamme myös taidekaupan ottaa mukaan ja tämä ehdotus, sen rinnalle tulee äh, äh, kulttuuriesineiden ostajien valistuskampanja Euroopassa ja myös äh, tuuliviranomaisten koulutusta Unescon kanssa kumppanuudessa. Ei tämä ole mikään uusi ammatti, mutta uusi osa tätä ammattia, johon olisi perehdyttävä paremmin. Tämä ehdotus kuuluu globaalimpaan komission ohjelmaan, jolla vastatetaan terrorismin rahoitusta. Annan tästä vain pari esimerkkiä. Olemme päivittäneet sääntöjä, jotka koskevat Euroopan unioniin tulevaa ja sieltä lähtevää käteisrahaa ja postilähetyksiäkin on valvottu ja määritelty käteis, käteisiä lähe, käteislähetyksiä ja, ja valmiiksi näitä maksukortteja myös on käsitelty niin, että voidaan pyytää tähän toimintaan sitten veropuolella. Meillä on ehdotus, joka on melkein valmis. Eh, ALV-petoksilla rahoitetaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia. Ainoa rajat ylittävä petoslaatu ALV-petokset, 50 miljardia euro, euroa menetetään EU-ssa vuosittain. Eh, Meidän siis on todella pystyttävä käsittelemään näitä ALV-operaatioita kansallisina operaation 40 miljardia euroa on tässä kyseessä. Sitten vielä lyhyesti veroagendan ulkoisesta ulottuvuudesta. Monikansalliset yritykset tai rikkaat yksityishenkilöt käyttävät hyvin kynnisellä tavalla tällaisia verojärjestelmiä maailmanlaajuisesti eh, välttyäkseen veronmaksulta. Komissio siis tekee tiivistä yhteistyötä näiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa G20, OECD ja IMFn puitteissa torjuakseen eh, veron eh, välttelyn välttelyä maailmanlaajuisesti. Kaikkien pitäisi tietää veroparettisi. Tämä on ensimmäinen tapa niihin puuttua. Minä olen nyt avoimuuden ristiretkeläinen olen sitoutunut siihen, että saataisiin aikaan eurooppalainen veroparasitiisin ja haluan, että ECOFINissa jäsenvaltiot, jäsenvaltiot hyväksyvät. Tässä ei ole aikaa hyvät hukattavaksi. Olisi todella kannustettava valtiota luopumaan näistä käytännöistä. Ei ole kyseessä varsinaisesti rankaiseminen, vaan se, että kehotetaan muuttamaan toimintaa ja luettelon hyöty on se, että mm, ne, jotka siellä olevat, voivat sieltä päästä pois. ALV-petoksista. Eh, Tämä voi koskea jahteja tai lentokoneita, yksityiskoneita, paradiis, paperitkin tämän osoittivat. Tämän, tämän kuukauden lopussa edetään uusia toimia, joita voidaan vahvistaa kansainvälisten hallintoviranomaisten mahdollisuuksia torjua kaikkien pahimpia ARV-huijauksia. Tässä valiokunnassa lopuksi vielä halusin puhua makrotaloustuesta naapurialueille. Se on yhä merkittävämpi, merkittävämmäksi tullut viime vuosina ottaen huomioon makrotalouden ja poliittinen epävakaus alueella. Te tunnette hyvin tämän välineen. Sen tarkoituksena on palauttaa makrotalouden vakaus ja rahoitusvakaus näissä edunsaajamaissa ja tukea taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia Kyseessä on erityisesti hätäapuväline, joten on erittäin tärkeää, että komission ehdotukset hyväksyttäisiin lainsäätäjien taholta mahdollisimman pian. Ukrainan makrotaloudellisen avun osalta tänä iltapäivällä tappaan Ukrainan talousministerin ja parin viikon päässä matkustan Washingtonin asian puitteissa. Meidän, äh, me olemme osoittaneet, että, että pysymme tässä kädellä tämä parlamentti ja neuvosto hyvin nopeasti vuonna 2015 puhu, pääsivät sopimukseen tämän, tähän toimeen, joka on ollut hyvin merkittävä Ukrainalla. Olen iloinen siitä, että on tunnustettu tämän välineen merkitys yleisessä poliittisessa sopimuksessa, johon päästiin MFFn väliarvioinnissa. Kiitän tuestanne sen avulla 0,5 miljardia euroa on noussut 2 miljardin euroon vuosittain ja Todella kiitän tästä tuosta, mutta sitten vielä ehditään puhumaan äh, vuoden 2020 jälkeistä aikaa ajatellen. Nämä makrotaloudelliset äh, tukiohjelmat ovat hyvin ajankohtaisia, erityisesti kun ajatellaan etelän kumppaneita Jordania ja Tunisia muun muassa e- ensimmäiset maksuosuudet ja lähetettiin kuukausi sitten. Meillä on myös Moldavian kanssa parin päivän päästä allekirjoitettava yhteistyöpöytäkirja ja siihen liittyy Moldavian uudistukset sopimus heijastelee hyvin niitä tarkistuksia, joita molemmat lainsäädäntöjät ovat tehneet koskien makrotaloustukea Moldavilla, niin niitä voitaisiin todella me pitää tukea. Ja vielä lopuksi ehdotus, joka koskee Georgian makrotaloudellista tukea. Tästä keskusteltiin täällä eilen. Haluan ensin kiittää teitä tuosta ja toivon, että parlamentti hyväksyy ja neuvosto hyväksyy tämän nopeutetussa menettelyssä. En usko, että, että nämä ovat ehdollistettuja e, e, tukia vaan tämä on yksi vipu, josta keskustelemme asian omaisten mirinteiden kanssa. Haasteet ovat sellaisia, että ne varmasti tulevat olemaan vielä ajankohtaisia jonkin aikaa. Tulemme siis käyttämään tätä apua, jotta voidaan rohkaista uudistuksiin. Jotkut komppaniin me todella tarvitsevat tällaista tukea. Ja minä olen, olen luvannut, että makrotalouden vakauttaminen ja ja uudistuksien energian tukeminen ovat hyvin tärkeitä. Tulevina viikkoina näemme, tuleeko Ukraina toteuttamaan loput ohjelmasta saadakseen viimeisen siivun makrotaloudellista tukea. Toivon näin. Moldavian osalta komissio katsoo, pidetäänkö tästä pöytäkirjasta kiinni. Tässä hyvät jäsenet alustuksena joitakin asioita, kuten näette, minun agendani kuuluu talous, tulli ja veropuolelle. Sillä on kansainvälinen ulottuvuus, kuten huomaatte. Edustan täällä Euroopan komissiota, G7, G20 ja, ja ja myös verotuskysymyksissä. Tämä useassa kohdassa kuuluu teidän toimivaltuuksiin nämä toiminnat minä, nämä minun toiminne todella kehottaisin, että nämä eri äh, kulttuuriesineitä koskevat ehdotukset hyväksyttäisiin lopeasti. Äh, äh, tulen puhumaan kaikille vastuvaliokunnille. Tiedän kyllä, millaisia selvityksiä, selvennyksiä tarvitaan instituutioiden tasolla. Eri valiokunnissa olin itsekin parlamentin jäsen kuusi vuotta, mutta voin vakuuttaa, että minä en tietenkään voi kertoa, miten tässä löydetään nopeita ratkaisuja. Nyt on yksinkertainen e, e, ja tehokas käytännönläheinen ehdotus, mutta valitettavasti terrorismi edelleenkin toimii joka päivä. Jos olette sitä mieltä, että ehdotus on hyvä ja minä luulen, että näin on, niin toivon, että kaikissa valikunnissa ja kaikissa ryhmissä toimittaisiin niin, että paketti saadaan valmiiksi pian. Kiitoksia etukäteen ja kiitoksia huomesta. Monsieur le commissaire, merci beaucoup. Euh, Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt sitten jäsenten kysymykset. EPPstä edustaja Valesa. Kiitos. Puhun EPPn koordinaattorin puolesta, joka ei pysy olemaan paikalla, Hodeliive. Olen myös esittelijä Ukraina-kysymyksessä. Aloitetaanpa koordinaattorin kysymyksellä. Miten komissio on tarttunut vapaiden satamien äh, väärinkäyttöön, näille vyöhykkeillä tapahtuvien tavaroiden kätkemiseen ja mitä, mitä tulee avoimuuteen, lisäksi kuka kätkee ja mitä. Ja sitten mitä tulee näihin paratiisipapereihin ja muihin papereihin, onko totta, että komissio käsittelee tätä veroparatiisien mustaa listaa? Voitteko kertoa, mikä on konkreettinen aikataulu teidän työlleni ja mitä ovat seuraavat askeleet? tuleeko tämä lista sisältämään vain EUn ulkopuolisia maita, mutta miksi ne sisältyisi myöskin veroparatiisit EUssa. Ja sitten mitä ovat nykysuunnitelmat, jotka koskevat ajatusta kansainvälisestä verojen eh, jakautumisesta. Sitten ottaisin esille kysymys, joka liittyy makrotaloudellista apua Ukrainalle. Kokouksessa viime kuussa kävimme keskustelua Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa kauppaan liittyvistä kysymystä mukaan luettuna makrotaloudellisesta talousavusta. Ja tässä nousivat esille erityiset kysymykset, kun nyt ajatellaan toista ohjelmaa, sen päätämistä Ukrainalle, ja ensimmäinen ensimmäinen maksuerä oli täysin perusteltu, on kuitenkin heikompi yhteys eh, houkuttimien ja ehtojen yhteydessä välillä. Tietysti tämän näiden poliittisten toimenpiteiden toimeenpano on ehto lisämaksuille, mutta viimeiset kaksi erää niiden maksua lykättiin. Ja huhtikuussa 2017 sitten tapahtui tämä maksu, vaikka kaikkia ehtoja ei ollut täytetty. Tässä yhteydessä voisitko kertoa meille hiukan enemmän siitä, miten varmistetaan takuu, tasapaino makrotaloudellisen rahoitusavun antamisella ja ehdollisuuden periaatteen välillä. Uh, Kiitos oikein paljon ja sitten SNDstä Alessia Moska. Kiitoksia, kiitoksia tästä esityksestä, kiitoksia siitä, että olette täällä tänään valiokunnassamme kaksi kommenttia, sitten muutama kysymys. Ensimmäinen kommentti liittyy veroparatiiseen, se ei ole aihe, jota olemme käsitelleet erityisesti valiokunnassamme, mutta kuten tiedätte, ryhmämme äh, on aivan eturintamassa tässä kysymyksessä, joten saatte kaiken tukemme äh, tässä asiassa. Sitten makrotalouden apu, tämäkin on meille erittäin tärkeä kysymys, kuten Kuten tiedätte, me tuemme sitä, että tämä olisi tärkeä väline. Kaksi kommenttia ovat seuraavat. Meidän mielestämme on tärkeää yrittää vahvistaa täytäntöönpano- ja valvontavaihetta myös sitä varten, jotta kaikkien toimien välillä olisi johdonmukaisuutta. Se on ainoa tapa tehdä näistä välineistä mahdollisimman tehokkaita. Kysymykset liittyvät kulttuurituotteisiin. Me olemme sitä mieltä, että tämä on asia, joka pitää mahdollisimman pian hyväksyä, joten teemme parhaamme, jotta voimme ratkaista kaikki sisäiset ongelmat. Halusin esittää teille kaksi kysymystä liittyen eh, eh, mukana oleviin ehdotuksiin. Jos on totta, että 80-90 prosenttia näistä tuotteista, että ne, niillä käydään laittomasti kauppaa, niin sitten meidän mielestäni täytyy olla mahdollisimman väl- vahvoja välineitä, jotta näitä voitaisiin seurata. Eli onko näiden sääntöjen lisäksi, jotka ovat varmasti tarpeen muita aloitteita, joihin voitaisiin ryhtyä. Te puhuitte ähm, valistamisesta, mutta kyllä tämän lisäksi pitäisi olla myös muita koordinoituja toimia. Ja toinen kysymys, miten mahdollista kun pannaan sääntöjä täytäntöön, varmistaa, että laittomat maahanmuuttajat kiertävät ne määräykset, jotka löytyvät asetuksesta. Esimerkiksi se, että kulttuurituotetta kutsutaan sellaiseksi, jos se on 250 vuotta vanha. Eli miten voidaan äh, huomioida kaikki nämä vaatimukset ja varmistaa, ettei ole muita tapoja kiertää näitä sääntöjä. Kiitoksia. ECR is Mr. Starbatti. Kiitos ja sitten ECRstä edustaja Starbatti. Herra komission jäsen, kiitos siitä, että te olette täällä kansainvälisen kaupan valiokunnassa käymässä. Ja puheenvuorossannehan te teitte selväksi, että maailmankauppa on rikkauden lähde kaikille kansakunnille. Nyt kuitenkin sen jakaminen, mitä maailmankaupassa sen rikkauden jakaminen, joka maailmankaupassa syntyy, riippuu siitä, mikä on kilpailukyky eri maiden välillä. Ja tietysti vaihtokurssit ovat ratkaisevan tärkeitä. Vaihtokurssit ovat parametri sen osalta, onko jonkin maan kilpailukyky lisääntynyt. Ja ajattelen tässä euron vaihtokurssia, miten se jakaa hyvinvointia Euroopan ö, rahaliiton sisäpuolella. Otan esimerkille Saksan ja Ranskan lähden tästä liikkeelle, lähden tästä liikkeelle ulkomaankaupasta. Vaihtotaseessa vuonna 2000 Saksalla oli 37 miljardin miinus. Viimeisin luku, joka on edessämme Saksan osalta, on 260 miljardin ylijäämä. 260 miljardia ylijäämää. Ranskassa kehitys oli täysin päinvastainen. Vuonna 2000 Ranskassa ylijäämä oli 17 miljardia euroa ja vuonna 2016 alijäämä, joka oli 20 miljardia euroa. Saksa on osuuttaan maailmankaupasta lisännyt 8-9 prosenttiin. Ranskan osuus maailmankaupassa on vähentynyt noin kolmanneksella. Tällä tietysti on vaikutuksia myöskin teidän maanne sisäiselle vauraudelle. Esittelen tässä joitakin lukuja. Saksassa työttömyys viime vuosina on vuonna 2007 8,5 prosentista laskenut 4,1 prosenttiin. Saksassa työttömyys on 8 prosentista noussut 10,1 prosenttiin. Nuorisotyöttömyys teidän maassanne on vuonna 2007 ollut 9, 19,9 vuonna 2016 on 24,6 prosenttia. Nuorisotyöttömyys Saksassa on vuonna 2007 11,8 laskenut 7,1 prosenttiin. Tämä osoittaa sen, että tämä syntyvä hyvinvointi jakautuu epätasaisesti silloin, kun eri maiden kilpailukyky on erilainen. Ja tämän rahaliiton sisällä tässä haluaisin pyytää, että komissiota katsomaan tätä asiaa rahaliiton sisällä. Se, että meillä on tämä yhtenäinen vaihtokurssi, meillä on erilaista suorituskykyä. Ja tämä suorituskykyjen ero ilmenee ulkomaankaupan kehityksessä ja sisäisen makrotaloudellisten, makrotaloudellisen suuruuden kehityksessä. Ja pyytää, että komissio katsoisi tätä, ja herra komission sen olisi iloinen, jos kertoisitte tästä myös kollegoillenne. Um. Kiitos oikein paljon liberaalit. Sitten GUE. Helmut Scholz. And I also want to thank Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä äh, siitä, että hän on tullut tänne keskustelemaan kanssamme joissakin asioissa. No, jostakin ei useinkaan puhuta. Esimerkiksi Panemaan papereiden valiokunnassa ehdotettiin joitakin kohtia, joiden, jotka pitäisi ottaa mukaan myös tuleviin kauppasopimuksiin. Esimerkiksi todettiin, että tulevissa kauppakumppanuussopimuksissa olisi otettava mukaan sitovat veroehdollisuuslausekkeet mukaan lukien se, että noudatetaan kansainvälisiä ja OECDn standardeja koskien EPS-toimintaohjelmaa e ja muita suosituksia näille rahoituspalveluinvestointisopimuksessa pitäisi pohjaksi ottaa positiivisen luettelon periaate. Jos otamme kaikki nämä huomioon, niin myös näissä nämä lyhyet lausunnot, jotka koskevat nykytilannetta ja suhteita Moldovan ja Ukrainan ja erityisesti kanssa erityisesti, vaikka varmaan voitaisiin ottaa muitakin maita tähän mukaan. Mikä olisi teidän ehdotuksenne kauppakomissaari? Kuinka näiden pitäisi keskustella, koska eilen puhuimme Merkosurista ja Merkosur-sopimuksessa ei ole mitään tällaista sitovaa lauseketta mukana. Emme neuvottele ollenkaan tästä ja sitten tulee näitä ongelmia Suuremmassa osassa vapakauppasopimuksista, joista neuvotellaan tai jotka on jo saatu valmiiksi, ei niillä ei, niissä ei, ei puututa verovälttelyyn tai verokertoon. Mitä olemmekaan oppineet Panama-papereiden ja paratiisin papereista, niin komissio ja neuvosto ovat kyllä julkisesti sanoneet, että meidän pitää puuttua tähän verokiertämiseen. Kyllä meidän pitää tehdä tästä johtopäätöksiä. Pitäisikö neuvottelut keskeyttää niin pitkäksi aikaa, kunnes voimme ottaa mukaan tällaiset tällaiset määräykset tuleviin sopimuksiin tai että ne voidaan ottaa mukaan jo olemassa oleviin sopimuksiin, niin kun niitä tarkistetaan. Ja Moldovan kohdalla luultavasti miljardi euroa on hävinnyt jonnekin ja maan presidentti on ilmoittanut, että ei ole mitään aavistusta, mihin rahat ovat kadonneet. Me tässä käytämme nyt varan, veronmaksajien rahoja tar- tarkoituksiin, jotka, josta sitten on aika epämääräisiä äh, dokumentteja. Ja vielä yksi huomio. Oletteko sitä mieltä, että tällainen tällaisten kauppasopimusneuvottelujen keskeyttäminen pitäisi toteuttaa, mikäli emme pysty ottamaan mukaan tällaisia määräyksiä? Ja millaista yhteistyötä teette komission jäsen Malmströmin kanssa näissä asioissa? Kiitoksia vihreistä Heidi Hautala. Thank you very much, Commissioner. Kiitos komission jäsen vapaakauppasopimuksista ja verokysymyksistä haluaisin muistuttaa, että kun Joseph Stiglitz kävi Panama tutkintavaliokunnassa, hän oli kovasti sen puolesta, että sisällytettäisiin lausekkeita, jotka liittyvät veron välttelyä ja veron kiertoa, verovilppiä. Ja kuten kollega Scholz kysyi, että olisi hyvin tärkeää toteuttaa tämä. Kysymykseni ensinnäkin olisi, tullitietojen saatavuus. Olette kenties tietoinen siitä, että jotkin tämän valiokunnan raportit, jotka ovat koskeneet kansainvälisiä globaaleja arvoketjuja, ovat sellaisia, joissa kehotat sitä, että tulitiedot olisivat julkisesti saatavilla, jotta voitaisiin jäljittää, identifioida tuotteet, jotka tulevat EUn ulkopuolelta, jotka saattavat herättää kysymyksiä kesävyyden, kestävyydestä ei myöskin voi liittyä, voi liittyä eettisiä huolia. Tiedän, että tämä ei ole kovinkaan helppoa, koska nämä tiedot, niin kuin olen ymmärtänyt, tulliasetusten perusteella ovat asia, joka kuuluu kansallisten jäsenvaltioiden piiriin, mutta onko mahdollista, että tässä asia tehtäisiin jotakin? Voisiko tämä olla tärkeä väline avoimuudelle, jota kovasti korostitte yhtenä tavoitteenanne? Toinen kysymys koskee digitaalista kaupankäyntiä. Me olemme juuri hyväksyneet Saaken mietinnön, joka koskee digitaalista kaupankäyntiä, ja nyt on uusia huolenaiheita, jotka liittyvät verotukseen. Eikä se onkaan vähiten ALV-petoksia, ALV, ALVn kiertämistä silloin, kun kauppaa käydään digitaalisesta, digitaalisesti. Onko jotakin, mitä tässä voitaisiin tehdä? Ja viimeinen kysymykseni koskee Ukrainaa. Mikä olisi avainviestinne Ukrainalle tässä vaiheessa? Ajattelen sitä, että he ovat vaatineet makrotaloudellista rahoitusapua. Niin kuin olette kuulleet puheenvuoroista, on tiettyä huolestuneisuutta tässä talossa ehdokku, ehdok, ehdollisuuden puutteesta silloin, kun on kysymys makrotaloudellisesta rahoitusavusta. Kiitos ja EFTDstä, herra Daafnod. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää komission jäsentä siitä, että hän osallistui tähän meidän kokoukseemme. Minulla on kolme tai neljä ihan yksinkertaista kysymystä. Yksi niistä liittyy juuri siihen, mitä äsken sanottiin. Ensinnäkin, onko komission toive saada aikaan yhteinen vero taso yrityksille, yritysryppäille EUn jäsenvaltioissa. Onko tämä siis tavoite? Jos tämä on teidän tavoitteenne, niin mikä aikataulu teillä sille on? Ja sitten tähän liittyen, onko tavoitteena, että tulee yhteinen tuloverotaso kaikkiin EU-jäsenvaltioihin? Jos tämä on tavoite, niin mikä sen tavoitteen aikataulu on? Ja sitten haluaisin nopeasti sanoa arvostettu kollegamme professori Starbatti oli niin vaikuttava kuin aina, kun hän esitteli tilastotietojaan. Mutta minun on sanottava, että vaikutelmani on se, että ihmiset komissiossa ja toimielimissä ja valitettavasti jotkut kollegat eivät oikein tiedä, kuinka ihmi- äh, välitä siitä, että ihmiset äh, elävät köyhyydessä mm, äh, euron takia. He ovat kiinnostuneita integraation lisäämisestä ja eurohankkeen eteenpäin viemisestä. Onko tämä väärä vaikutelma? Jo, vai onko niin kuin minä ajattelen, että näin todellakin on? And uh, it's Inma. Ja sitten Imar. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset komission jäsenille läsnäolosta tässä valiokunnassa ja erittäin hyvästä työtä, jota teette Salkunen kanssa. Erityisesti kiitän pyrkimyksistänne pyrkiä toimimaan veroparatiisia vastaan. Aivan lyhyesti haluaisin puhua kolmesta asiasta. Ensinnäkin tullien osalta minun mielestäni Euroopan unionilla on tullimaksuliitto, mutta ei varsinainen tulliliitto ennen kuin voidaan harmonisoida nämä eri prosessit, tarkastukset, valvonta, sanktiomenettelyt, niin emme todellakaan voi puhua tulliunionista unionista. Olette puhuneet näistä vaikeuksista, ymmärrätte niitä on olemassa, mutta mielestäni harmonisoinnin osalta voitaisiin mennä pidemmälle. Minun mielestäni tämä on aivan keskeinen asia, kun pyritään suojelemaan eurooppalaista teollisuutta mekanismeilta, joita tuojat, mahtuojat käyttävät hyödyntämällä niitä satamia, joista tavarat helpommin saadaan sisään, koska valvonta on heikompaa ja sanktioita ei ole tai ne ovat hyvin pieniä. Toisekseen, mitä tulee tähän veroparatiisien torjuntaan koskevan yhteistyöhön ja tämän valiokunnan rooliin ja myös kauppasopimuksiin. Mitä suosituksia antaisitte niin, että voisimme toimia mahdollisimman tehokkaasti niin, että yhteistyö olisi tehokasta? Ja vielä lopuksi otan huomioon en, seuraavan, moni, seuraavan MFFn rahoituspuitteet vuodesta 2020 eteenpäin ja Brexitin seuraukset on selvää, että menetämme tuloja ja, ja, ja menoja on enemmän. Mikäli tuloja ei lisätä, on hyvin vaikea vastata kaikesta tarpeestamme. Tätä taustaa vasten ryhmämme on aina puolustanut finanssitransaktion veroa. Voisitteko kertoa meille, mikä tilanne on tässä asiassa ja mikä voisi olla mahdollista, mitä voisimme, mistä voisimme näitä tuletaloja saada. hän on nämä maksettava, koska pankit ovat ainoa, joiden toimia ei milläkään tavalla veroteta. Kiitoksia. Interesting question. Mielenkiintoinen kysymys. Äh, transaktiovero. No, Vielä äh, kiinnostavampaa vastata siihen lyhyesti, mutta se on toinen seikka. Ja halusin kysyä Ukrainan makrotaloudellista avusta. Jos oikein tiedän, niin kolmas osuus on maksettava vuoden loppuun mennessä tai se raukeaa. Minua kiinnostaisi, mitä tapahtuu. Arvioitteko, että maksu on mahdollinen, koska vieläkin on epäilyksiä siitä, onko vaatimukset täytetty, eli miten komissio tulee suhtautumaan tilanteeseen. Kiitoksia. Ja sitten Immanuel Morelle. Merci, euh, monsieur le président, et merci à Pierre. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Pierre Moskovicille siitä, että hän olette tulleet keskustelemaan kanssa. Aivan lyhyesti haluaisin reagoida siihen, mitä kollega Seastassa sanoi. En oikein pidä näistä vertailuista. Niiden pitäisi valaista tilannetta, mutta ne ovat hyvin osittaisia ehm, ja perustuvat luvuille, jotka ovat kyseen, kyseenalaisia. Jos todella halutaan ehm, verrata Saksaa ja Ranskaa ja taloudellista pohjaa, niin kannattaa vähän käyttää tähän aikaa ja tehdä se kunnolla. Onnistuhan sekin. Kolme pientä kysymystä. On totta, että että jäsenvaltioiden taloudellinen voima ja kauppapolitiikka liittyvät toisiinsa. Kauppapolitiikanhan pitää sopeutua tilanteeseen. Haluaisin vielä palata asiaan, josta kollegat puhuivat, että tämä on yksi SND-ryhmien prioriteetista ollut jo pitkään, nimittäin tämä verotuksinen ehdollisuus. Tänä päivänä meillä on vapakauppasopimuksia, joita voitaisiin pitää veropuolelta aivan sokeina. Tätä asiaa ei siis ollenkaan oteta huomioon. Ongelma kuitenkin on tullut esiin. Panama on yksi esimerkki. Panama on tänä päivänä mukana Keski-Amerikan ja Euroopan unionin vapakauppasopimuksessa. Se on netto edunsaaja jos tällainen verotuksellinen ehdollisuuslauseke olisi mukana, jota toivomme, niin saattaisi, saattaisi tilanne olla erinäköinen. Sitten tulevaisuutta ajatellen Brexit. Ja nyt on menettely menossa. Luultavasti päästään Brexitin kakkosvaiheeseen jonkun kuukauden päästä. Tässä vaiheessa Iso-Britannia tai Iso-Britannian johtajat ainakin suhtautuvat aika välinpitämättömästi ja merentakaisten alueiden verokysymyksiin. Ja jotkut puhuvat sen puolesta, että niistä tulisi veroparatiiseja. Jos näin on, jos tällaiselle tielle lähdetään, niin siitä on parempi ottaa heti mukaan verotuksellinen ehdollisuus – kun tulevaisuudessa näistä tulee merkittäviä Euroopan kumppaneita. Haluamme todella panostaa tähän asiaan. Tarvitaan sitovia, vahvasti sitovia toimia, joissa huomioidaan OECDn suositukset ja DAFin suositukset ja, ja myös ajan mukaan seurattava tilanteen, niin että voidaan tarvittaessa lähdet no, ryhtyvä toimiin ja tarvittaessa myös rankaistoimi sitten vielä IMFstä Jordanian ja Tunisian osalta olen ollut esittelijä näissä. Tilanne on aika vaikea, kun ajatellaan, mitä komissio pyytää, en edes puhu rakenteellisista uudistuksista. Tietenkin niiden perusteista voitaisiin puhua, mutta kun näytetään tekniikkaa, puolta ja hallintoa, niin se on kumppaneille aika vaikeaa. Olen paljon tehnyt työtä journalistien kanssa. Ne on erittäin vaikea ajoissa vastata näihin teknisiin ja hallinnollisiin vaatimuksiin. Paljon niin viivästyksiä tulee. Ja nyt pohdinkin tämän, kyseessä on todella makrotalouden tuki, voisiko komissio toimia vähän joustavammin näissä? Merci beaucoup and commissioner from my side. Uh, Kiitoksia oikein paljon äh, komission jäsen. Minun äh, näkökulmastani on suuri ero äh, tulliviranomaisten toiminnalla, erityisesti satamilla on salaisia listoja, tuojat, viejät, jotka sanovat, että jos viet tätä tuotetta, niin viet sen Hampurin satamaan, ja jos viet jotain toista tuotetta, niin viet sen johonkin toiseen satamaan. Kun on kyse kulttuurituotteista, on niin ehkä vähän sama ongelma, että on eri käytänteitä eri tulliviranomaisilla. Mikä on mahdollinen ratkaisunne tähän ongelmaan? Many questions from uh, your uh, committee. Uh... No tässä tulikin paljon kysymyksiä valiokunnalta commitment uh, that you all take olen uh, oikein iloinen tästä sitoumuksesta, jo, jonka suurin osa teistä antaa vapaan avoimen ta- uh, talouden ja kaupan puolesta ja myös tullien turvallisuuden ja talouden toiminnan rohkaisun puolesta. Yritän nyt vastata suurimpaan osaan näistä kysymyksistä. Ensimmäiseksi aloitan tulleista aikooko komissio äh, tarkastella äh, näiden lainsäädännön vapaita alueita. Tällä hetkellä tämä ei ole suunnitelmissa. On pantava merkille, että yksittäisen jäsenvaltioiden pitää äh, ottaa käyttöön valvontamekanismeja ja täytäntöpanna niitä. He ovat vapaita päättämään, mitä olisi tehtävä. On varmistettava, että kaikki toimet vastaavat tuulilainsäädäntöä ja muutakin lainsäädäntöä kuitenkin, jotta voitaisiin arvioida tilannetta yksikkö. Ne lähettää kyselyn jäsenvaltioille 22. lokakuuta näin on tehty ja jos, jos tarpeen, niin voidaan ryhtyä toimiin, jotta voidaan puuttua mahdollisiin riskeihin. Voimmeko sitten puuttua, mikäli näillä vapaa-alueilla tapahtuu ongelmia? Kansallisten viranomaisten on noudatettava kaikkia sääntöjä ja varmistettava, että kaikki on operaatiot ja liiketoimet vastaavat näitä sääntöjä. Euroopan tarkastustuomioistuin, Euroopan komissio ja jäsen, valtioiden viranomaiset voivat puuttua tilanteeseen, mikäli sääntöjä ei noudateta. Useat teistä kysyivät tästä EUn listasta. Veroagenda ulottuu laajemmalle. Olemme globaali talous ja markkinat ovat toisiinsa sidoksissa, epäriluokka kilpailu ei voida ohittaa. Meillä on tämä BEPS-prosessi tässä, mutta meillä on myös omat toimijat, me olemme unioni ja paljon yhdentyneempi alue kuin monen, mikään muu merkittävä kauppa maailmassa, joten meidän on tehtävä enemmän. Minun pyrkimyksen komissaarina on se, että EU olisi johtaja näissä veronkierto- ja kysymyksissä ja myös aggressiivisessa veronsuunnittelukysymyksissä. Pyrimme korkean laaju, tasaisen maailmanlaisen sopimuksen haluaisimme, että kaikki noudattaisivat samoja kansainvälisiä standardeja, jotka ovat, olemme itse täytäntö panneet. Sitten tästä luettelosta se on aivan ehdoton prioriteetti veroagendalle, niin pyrin siihen, että, sano, että se hyväksyttäisiin nyt välittömästi. Ei mitään viivästyksiä voida hyväksyä. Toiseksi sen on, sen on oltava uskottava, eli No en nyt anna mitään lukuja tästä. En sano, että se on uskottava, jos on, jos on 12 ja se ei ole uskottava, jos on kahdeksan. Öö, no ei varmaankaan se ole uskottava, jos on vain yksi mukana, mutta tarvitsemme uskottavan listan, joka tarkoittaa sitä, että kaikki ne maat, jotka eivät noudata kriteerejä, pitää saada luetteloon. Siinä kaikki ei enempää eikä vähempää. Kolmanneksi tarvitaan sanktioita, jotka ovat pelottavia. Ei niitä heti määritellä, mutta, mutta kyllä siinä asiassa on päästävä eteenpäin. Sepä tästä listasta sitten, mitä edistystä on tapahtunut. Merkittävää edistystä on tapahtunut. Merkittävää, merkittävää edistystä on tietääkseni tapahtunut, kun ajatellaan myös käytännössä tulee tulleita tietoja joka vastaa tästä luettelosta. Komissio vastaa ehdotuksista, kriteereistä, eh, jotka neuvosto hyväksyy ja nyt käytännössä eh, ryhdyn on tehtävä työtä, mutta siellä asiat sujuvat aika hyvin. Nyt jäsenvaltioiden tehtävänä on kantaa oma vastuunsa, joten olen varsin optimistinen sen suhteen, että voimme päästä hyviin tuloksiin, mutta tässä on vielä matkaa jäljellä, joten Odotellaanpa vielä joulukuuhun ja tehdään työtä sitä ennen niin, että olemme sitten aikanaan riittävän Ja Sitten kulttuurisineiden tuon, tuontivalvonta, tämä on toki suurta huolta aiheuttava asia. Se tekee hallaa näiden maiden kulttuuriperinnölle, jota jotkut maat eivät pysty suojelemaan omien e-, etujensa mukaisesti. Ja näin ollen niiden kautta rahoitetaan terrorismia ja muita rikollisia toimia. Tästä syystä uskon vahvasti, että 17. heinäkuuta hyväksytty ehdotus lopettaa laittomien kulttuuriesineiden tuonnin, kun otetaan mukaan tuontivalvontajärjestelmä. Tästä kysyttiin monta kysymystä, en voi kaikki niihin vastata, mutta halusin vain sanoa, että Koulutusta on tulossa tulliviranomaisille, jotka ovat mukana tässä prosessissa. Tarvitaan myös valistuskampanjaa niitä varten, jotka ovat ähm, taiteen äh, liiketo- liiketoiminnassa mukana. Emmehän halua tästä liiketoiminnasta tehdä loppua vain, vain laittomasta kaupasta. E-, emmekä varsinkaan modernin taiteen mm, kauppa halua lopettaa. Meillä on selkeä, selkeä kohde. Tässä kyseessä on 250 vuotta vanha esine että Tämä johtuu myös Unescon omista linjauksista. Ja tämä on juuri se osa, mihin, mitä Daesh pyrkii hyödyntämään. No toki odotamme teidän mietintöönne ja arviointi ja ehdotuksia. Kuinka tämä ehdotus sitten sopii globaaleihin suuntauksiin tällä alalla? Kansainvälisellä tasolla on vaadittu välitöntä toimintaa kulttuuriesineen laittoman kaupan osalta, erityisesti koska niillä voidaan rahoittaa terrorismia ja kansainväliset järjestöt, kansainväliset järjestöt kuten YK ja maailman tuuli eh, ja muut kansainväliset eh, foorumit, kuten G7, ovat keskustelleet tästä ehdotuksesta. Nyt suuntauksena on vahvistaa valvontaa koskien eh, maahantuntia ja varastointia vapaa-alueilla. Millä perusteella sitten tässä toimitaan? Tuulipuolella on löydettävä oikea tasapaino kaupan ja toisaalta esineiden turvallisuuden välillä, kun ne tulevat Euroopan unioniin. Me pyrimme helpottamaan kapaa usealla tavalla. Ensin otetaan yhteyttä asioissa kaupan kävijän kanssa, sitten annetaan lupaa taloudellisille toimijoille, joka tuo paljon yksinkertaistusta. Ja sitten tuuliviranomaiset hyvin nopeasti hyväksyvät nämä hakemukset. 91 prosenttia tulli-ilmoituksista käsiteltiin tunnin sisällä, joten tämä sujuu kyllä hyvin nopeasti ja tehokkaasti nykyään. Sitten laillisen kaupan helpottamiseen tähän tarvitaan merkittäviä yksinkertaistamistoimia. Tuuli-ilmoituksen varten me olemme tästä yhtä mieltä ja haluamme varmasti panna tällaista sääntelyä. Hyvä verohallinto kauppasopimuksissa on asia, josta ollaan pitkälti yhtä mieltä tässä valiokunnassa komissio. Niin, toki raportoin komission jäsen Malmströmille näistä kysymyksistä ja kommenteista ja kritiikistäkin, mutta komissio kaiken kaikkiaan on aivan yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme vahvat verotukseen liittyvät säännöt sopimuksemme kolmeisen kanssa ehdotammekin, että vahvistetaan veropuolen hyvän hallinnon lausekkeita. Meillä on nyt käytännössä ryhmä, joka, joka työstää vahvempaa lauseketta ja toivomme, että jäsenvaltiot hyväksyvät sen pian. Mutta tämähän ei ole meistäkin ainoastaan, kun tehdään päätöksiä tässä, vaikka tiedämmekin, että meillä monopolineuvotteluja varten ja neuvottelemme toki tässä nyt EU-nimissä. Tuleeko olemaan kaupaan liittyviä äh, sanktioita näille maille? Siitä ei ole vielä keskusteltu. Käytännössä antoryhmässä tähän mennessä jäsenvaltiot ovat keskustelleet vastatoimista, toimista, jotka liittyvät EU-hankkeiden rahoitukseen. Voisimme miettiä muita pelotekeinoja, mutta tärkeintä on, että jäsenvaltiot pääsevät yhteisymmärrykseen näistä toimenpiteistä ja ymmärtävät, että kauppaan liittyvät välineet voivat olla hyvä väline niitä maita kohtaan, jotka eivät pelaa reilua peliä. Mutta tärkeää on, että nämä vastatoiveet eivät haittaa kauppasuhteitamme kolmansien maiden kanssa tai ole ristiriidassa kauppapolitiikkamme kanssa. Jos katsotte tätä listaa, niin voi olla, että jotain ongelmia siinä voisi olla. Mutta hyvä on, minä en ennakoi mitään, kun on kyse asioista, joita en tiedä, mutta voisin kuvitella näin. Aikooko komissio puuttua tuotantoketjujen avoimuuteen. Tiedän, että on halua päästä käsiksi tullitietoihin, jotta voidaan tunnistaa yrityksiä jotka tuottavat tuotteet, jotka perustuvat ihmisoikeusrikkomuksiin. Me olemme kuunnelleet eri ehdotuksia. Tiedän esimerkiksi, että teidän valiokuntanne toimesta täysistunto on hyväksynyt päätöslauselman globaaleista arvoketjuista, joissa pyydetään komissiota katsomaan, miten voitaisiin saada jäsenvaltioiden keräämää tietoa pyynnöstä ja tietyissä olosuhteissa. Käytäntö EU:ssa on se, että tullitiedot ovat henkilökohtaisia tietoja ja kaupallisesti arkaluontoisia tietoja – Toisaalta tämä on myös kansallisen lainsäädännön kysymys, joten komissio on sitä mieltä, että paras tapa toimia on rohkaista jäsenvaltioita puuttumaan tähän asiaan niiden lainsäädännössä. Mitä me teemme varmistaaksemme, että nettifoorumit maksavat verkkoja veronsa oikealla tavalla. Tulevaisuus tulee olemaan aina digitaalisempi ja meidän täytyy muuttaa verojärjestelmää huomioidaksemme tämän. Optimaalinen ratkaisu olisi globaali, kansainvälinen ja siksi me pelaamme tätä peliä OECDssä, mutta meidän täytyy myös harkita ratkaisuja omille sisämarkkinoillemme ja minun mielestäni paras ratkaisu olisi yhteinen, yhtenäinen yhtiöveropohja, mutta voimme tietenkin myös työstää vähän tarkempia ehdotuksia ja siksipä me aiomme katsoa kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja ja tehdä ehdotuksen tai useampia ehdotuksia keväällä 2018 ja tämä vastaa vuoden 2017 syyskuun tiedonantoa, joka antaa mielestäni hyvän Ähm, suunnan liittyen tähän ongelmaan. Sitten minulta kysytään verotuksen harmonisoinnista. MEPit esittävät kysymyksiä, jotka eivät välttämättä ole itse ole oikein federalisteja. Mutta jos haluaa harmonisoida verotusta, niin sitten täytyy mennä kohti enemmän integraatiota, jos ei ihan federalismia. Se, mikä meitä tällä hetkellä meidät tällä hetkellä pysäyttää, on se, että verokysymykset päätetään yksimielisesti ja se tarkoittaa sitä, että yhden valtion veto voi pysäyttää kaikki muut. Jos haluaa kunnianhimoisempaa toimintaa, niin sitten on muutettava sääntöjä. Täytyy siirtyä äh, yksimielisyydestä määräenemmistöäänestyksiin. Kiitoksia tästä ehdotuksesta. Voin kyllä tukea tätä. Voimme olla samaa mieltä. Kiitos tästä teidän federalistista ehdotuksesta, joka on lähellä sydäntäni. No, tullirikkomuksista me olemme sitä mieltä, että tullisääntöjä on yhdenmukaisesti sovellettava EU-ssa eri tulliviranomaisten toimesta. Komissio tarjoaa koulutusta tulliviranomaisille, kuitenkin jos komissio on sitä mieltä, että tietyt käytänteet eivät ole EUn tullilainsäädännön mukaisia, me tutkimme asiaa ja jos tarpeen, niin sitten käynnistetään rikkomusmenettely kyseistä jäsenvaltiota vastaan. Nyt menen sitten... Eli nyt tästä makrotaloudesta tuesta ja tilintarkastustuomioistuimessa on tärkeää muistaa, että kaksi kertomusta koskien Ukraina ja Tunisia ovat pikemminkin myönteisiä, erityisesti mitä tulee tähän makrotaloudelliseen tukeen globaalissa paketissa. Kuten tiedätte, nämä kertomukset on julkaistu. Se on komission vastaukset jokaisen tuomioistuimen kommenttiin tässä oli kaksi ongelmaa. Ukrainan osalta olen aika yllättynyt siitä, että tässä Putin hyvin tiukasti makrotaloudellisen tuen maksusta. Sehän ei ollut mukana, koska tämä arviointikausi käytti vain vuonna 2015 lukuun asti, eli kyseessä oli tapahtuma seuraavan vuoden toukokuulta. Joka tapauksessa haluaisin vakuuttaa, että komissio tekee työtään avoimesti. Sitten Tunisiasta kertomuksessaan tilintarkastustuomioistuin kritisoi, kuinka hitaasti me eh, neuvosto- ja parlamenttiin työt etenevät, eikä se siis kritisoi komissiota, tilintarkastustuomioistuin rohkaisi komissiota ottamaan huom- yhteyttä parlamentin ja neuvostoon, että menettely no, nopeutettaisiin, olen oikein valmis käymään tällaista keskustelua teidän kanssanne. Sitten Ukrainasta. Nämä jäljellä olevat maksut eivät tietenkään ole mikään helppo kysymys. Ähm, FA-operaatiot ovat saattavilla vuoden loppuun asti. Meillä on siis aika vähän aikaa enää jäljellä. Ja tähän liittyy edelleen joitakin ehtoja näihin maksuihin, ja nämä ehdot eivät ole vielä täytetty. Näistä pitäisi vielä keskustella. Minä keskustelen ministerin kanssa tänään iltapäivällä siitä ja voin sitten viedä asian komission, kuten tässä niin voin kertoa tässä valiokunnassa kuulusta. Minä teen henkilökohtaisesti parhaani, jotta tuloksen päästään, mutta toki on löydettävä tasapaino. Mehän olemme syvästi sitoutuneita Ukraina, mutta Ukraina on myös hyväksyttävä ehdollisuus, se on tärkeä asia. Jotkut teistä kysyivät siitä, kuinka voitaisiin eh, rohkaista eh, tätä, näitä, näiden toimien vahvistamista Ukrainassa ja muuallakin. Olen yhtä mieltä siitä, että on varmistettava, että uudistuksia täytäntöön pannaan kumppanimaissa naapurusalueilla. Tämä on erittäin tärkeää näille maille itsellensä ja niiden kansalaisille. Emmehän me vaadi uudistuksia rankaistaksemme heitä, vaan puhutaan edistämään talouden vakaus, kasvu, työpaikkojen lisääminen onnistuu ainoastaan, mikäli tehdään merkittäviä uudistuksia, mutta samanaikaisesti tiedämme, että uudistusprosessi edellyttää kotimaista omistajuutta. Ja pyydämme näitä maita tekemään työtä myös sillä saralla. Trade links kauppasuhteista. Makrotaloudellinen rahoitusapu on erittäin tärkeä linkki naapurimaidemme suhteessa, mutta sen on tarkoitus olla vakautusväline. Se on sen pääprioriteetti, joten me keskustelemme myös Cecilia Malmströmin kanssa samassa hengessä, mutta meidän täytyy olla varsin varovaisia sen suhteen. Sitten Moldovasta. Vaikka huomattavasti työtä on tehtävänä, minä sanon, myönnän tässä, että Moldova on edistynyt monissa avainkysymyksissä, uudistuksissa jo nyt esimerkiksi, kun on kyse julkis talouden hallinnoinnista. Sitten on tehty hyvin paljon pankkisektorin uudelleenjärjestelyissä, myös korruption torjunnassa. Moldovan äh, viranomaiset hyväksyivät kansallisen integriteetin strategian, mutta komissio äh, makrotaloudellisen avun kautta ja muun kautta tulevat tukemaan Moldovaa ja vaativat, että tämän edistyksen täytyy äh, pysyä yllä. On tärkeää, että Moldova ähm, pitää uudist- pysyä uudistusten tiellä. Makrotalouden rahoitusapu on tärkeä väline tässä. Minä tulen myös tapaamaan Moldovan pääministerin tänä iltapäivänä. Tämä äh, todellakin äh, on minun päivänä. Tänään käsittelen makrotaloudellista rahoitusapua. Brexitistä minulla ei ole paljonkaan lisättävää siihen, mitä jo sanoitte ja minkä jo tiedätte. Äh, herra Barnier on pääneuvottelija. Hän on ainoa, joka äh, puhuu tästä asiasta, joten en anna yksityiskohtia. Sanon vain, että me äh, vakaasti uskomme siihen, että meidän täytyy ensin ratkaista ne kysymykset, jotka ovat neuvottelupöydällä, rahoitus, kansalaisten oikeudet ja myöskin Irlannin rajakysymys, ja sitten voimme siirtyä keskustelemaan tulevista suhteistamme. Ja sitten lopuksi oli vielä kolme yleistä kysymystä, jotka äh, käsittelen ihan muutamassa sekunnissa. Äh, vapakauppasopimuksista äh, ei ole mikään salaisuus, että komissio kannattaa sitä. Oli komission ehdotus, joka koska ei päässyt saanut yhteisymmärrykseen, koska oli yksimielisyysvaatimus, se on siis vielä esillä. Vahvistettu yhteistyö on nyt pöydällä neljäksi vuodeksi seura- viimeisessä ministerikokouksessa 15. syyskuuta pyydettiin tutkimusta Brexitin vaikutuksesta vapaakauppasopimukseen. Se ei kuitenkaan perusta se ei kuitenkaan selitä sitä, kyse on siis äh, transaktioverosta ja tämä ei kuitenkaan nyt sitten perust, äh, vaikut, saa vaikuttaa siihen nopeuteen, millä äh, transaktioveroa viedään eteenpäin. Jos transaktioveroa halutaan, niin sitten se pitää hankkia nopeasti. Vielä viimeiseksi kaksi kysymystä hetkinen, yhteisen kanteen vastasinkin. Tämä vaihtokurssikysymys ja kauppalainen pitkälti yhteen mieltä Morelin kanssa ja kaikilla kunnioituksella parlamenttia kohtaan. Ei tässä voida yksinkertaista. Ensinnäkin ei ole mitenkään osoitettu, että euron vaihtokurssi tänä päivänä olisi minkäänlainen kaupan este. Ensinnäkin olemme nyt tasolla, jossa ollaan oltu aikaisemminkin ja edelleen. Mehän olemme havainneet, että tänä päivänä ei ole mitään taantumista tuottavuudessa ja, ja äh, hintaa lukunottamatta kilpailukyky ei mitenkään ole kärsinyt äh, eikä tässä kärsitä euron arvo, arvosta ollenkaan. Todellinen kysymys koskeekin makrotaloudesta epätasa-arvoa. Tänään Dobrovskisin kanssa esittelin komission ennakoin ennusteet ja varoitusjärjestelmää. Kerron, että on, ole vielä, on vielä jäljellä makrotaloudellista painoa. Jostakin näistä puhutaan koko ajan maista, jotka ovat äh, budjettipuolella äh, äh, vajeissa tai joilla on muita ongelmia Ranskassa muun muassa, mutta on muitakin vajeita, jotka koskevat niitä maita, joilla on riittävän vahva asema esimerkiksi kauppatasen osalta niin, että niitä voidaan pyytää eh, eh, auttamaan enemmän kansalaisten hyvinvointia ja Euroopan unionin hyvinvointia tekemällä lisää investointeja muun muassa infrastruktuurin en nyt tässä oikeastaan viittaa kehenkä, tai en no oikeastaan viittaa niin ihan täsmällisesti Saksan ja Hollantin näillekin on tämän, tyyppisiä, tämän tyyppistä epätasa-arvoa. Nämä ovat vastavuoroisia epätasapainoasemia. En tiedä nyt vastasinko kaikkiin kysymyksiin. Ehkä täsmällisemmin voidaan vielä palata näihin asioihin. Olen tietenkin ne vielä täsmällisempää keskustelua varten. Kiitän tästä tapaamisesta ja haluaisin vielä kerran sanoa, kuinka tärkeänä pidän tätä kansainvälistä agendaa, joka kuuluu salkkuuni. Olen täysin käytettävissä, ja voin tulla tänne kun vain haluatte ja voidaan näistä asioista puhua. Ja lopuksi vielä yksi pyyntö toivoisin, että hyväksyisitte nopeasti tämän laittomia kulttuuriesineitä koskevaa äh, kauppaa koskevan ehdotuksen. Commissioner, um, uh, Kiitoksia oikein paljon komission jäsen. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kiitoksia oikein paljon ja paljon onnea teille, kun keskustelitte ministerien kanssa. Mäfamaista ja muissa asioissa pysymme yhteyksissä. Kiitoksia oikein paljon, kaikkea hyvää. So, dear colleagues. No niin, hyvät kollegat, menemme esityslistan kohtaan 19. Muut asiat. Hyvä. Herra Dartmouth. Haluaisin esittää havainnon, jos sallitte. Haluaisin onnitella teitä siitä, miten johditte tämän viimeisimmän eh, jakson. Minä ja muut kollegat saimme runsaasti aikaa esittää kysymyksiämme ja esittää kommenttejamme, mutta eilen kuitenkin, kun oli paljon laajempaa keskustelua kaikkien näiden äh, erityisten henkilöiden läsnäolossa, tein lyhyen puolen, joka kesti 35 sekuntia, mutta olisi ollut mukavampaa, jos olisi, ja olisi ollut hyvä, jos kollegat saisivat hiukan enemmän aikaa esittää kysymyksiä, vastailla kysymyksiin, kun tämä oli paneeli, joka oli hyvin, hyvin korkeatasoinen, joka tänne oli koottu. Ehkä voisi vain ehdottaa, että tämä, nämä ajatukset otettaisiin pohdinnan kohteeksi. Kiitoksia oikein paljon. Varmasti keskustelemme asiasta ja palaamme siihen. Sitten kohta 20. Seuraava kokous on 28. marraskuuta. Kiitoksia oikein paljon hyvää viikonloppua.